E, serce w gruncie rzeczy naszej aktywności, bo bez tego byśmy sobie... Euroopan, parlament. Mamy... Euroopan parlamentissa kyse on aivan työmme keskeisimmistä kysymyksistä. Ilman tukea emme voi täällä toimia. Meillä on suurin määrä kieliä, jotka tulkataan samanaikaisesti maailmassa. Eli Euroopan parlamentissa käytetään useampia kieliä kuin YKssa esimerkiksi. 23 kieltä, joita ei jatkuvasti tulkata kaikissa kokouksissa, ei meilläkään ITRE-valiokunnassa, mutta täysistunnossa kuitenkin. Esittelijämme, joiden kanssa haluamme tehdä yhteistyötä mahdollisimman hyvin – ovat tilanteessa, jossa tarvitsevat tulkkeja. Nyt tulkit käyttävät lyhyen puheenvuoron. Pyydän kaikkia siis laittamaan nyt luurit korville ja kuuntelemaan tämän tulkkien viestin toivomaltaan kanavalta. Olkaa hyvä tulkit. Tulkit joutuvat valitettavasti ilmoittamaan uusia työehtoja koskevasta työriidasta parlamentin hallinnon kanssa – ja siihen liittyvästä lakkovaroituksesta. Tästä johtuen tulkkaus päättyy täsmälleen aikataulun mukaisesti tänään kello 18.30. Okay. Okay. Dzisiaj o godzinie 18.00. Selvä. Tänään siis kello 18.30 päättyy tulkkaus. Joskushan me pyydämmekin tulkkeja jäämään vähän pidemmäksi työskentelemään, mutta se ei ole tänään mahdollista. Minä olen kolmikantaneuvotteluissa kerännyt tästä kokemusta. Valikunnallamme on paljon kolmikantaneuvotteluita. Ja siellä todella tulkit ovat pysyneet kanssamme niin pitkään kuin on tarpeen. Ja tämä on kolmikantaneuvotteluissa hyvin tärkeää, koska Strasbourgissa kolmikantaneuvottelut venyivät viisi tuntia pidemmäksi kuin mitä oli suunniteltu. Näin joskus on, kun haluamme saada työt päätökseen. Joskus töitä pitää tehdä pidempään. Näin meidän pitää pyrkiä siis mahdollisimman tehokkaasti toimimaan tänä päivänä, jotta saamme kaikki käsiteltyä aikataulussa. Ensin esityslistan hyväksyminen. Jos ei ole kommentteja, esityslista voidaan hyväksyä. Ei kommentteja ilmeisesti. Ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Minulle ei erityisiä ilmoitusasioita. Kohta kolme. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen. 23.–24. huhtikuuta 2018, jos vastalauseita ei, lauseita ei ole kokouksen loppuun mennessä, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Nyt siirrytään ensimmäiseen sisältökohtaan esityslistallamme. Oikeastaan se on kohta neljä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto Euroopan unionissa. aika toimia. Esittelijä tai valmistelija on edustaja Krasnodemski. Meiltä on lausunto tran valiokuntaan liikennevaliokuntaan siis, joka on vastuussa tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Ja tänään iltapäivällä SRN edustaja Cesak on Krasnodemskin eli valmistelijan paikalla. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro valmistelija Krasnodemskin nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos ähm, siitä, että sain puheenvuoron. Edustaja Krasnodemski ei ikävä kyllä voi olla läsnä tänään johtuen ongelmista lentojen kanssa, joten hän pyysi minua puhumaan puolestaan ja sen teen toki mielelläni. Hyvät kollegat, olen kovin iloinen siitä, että voin esitellä tänään lausunnon, jossa kysymyksessä on parantaa ja kehittää infrastruktuuria vaihtoehtoisille polttoaineille. Johtuen siitä, että komissio on laatinut tästä ohjelman ja ryhtynyt katsomaan eh, infrastruktuuria jäsenvaltioissa. Ja sen vuoksi on tärkeää, että Euroopan parlamentti myös ajoissa antaa oman näkemyksensä eri osapuolille tästä että tässä on hyvin paljon toimintaa, mitä tulee vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja niiden kehittelyihin. Tämä ei ole mikä tahansa kysymys, koska tässä on esimerkiksi markkinat Kiinassa. Markkinat ovat hyvin kilpailukykyiset ja ne kehittyvät huomattavasti nopeammin kuin mitä voisi luulla. Kun on kysymys meidän markkinoistamme, niin meidän täytyy nyt toimia ja nopeuttaa vauhtia, koska muuten uhkana on, että että me menetämme kilpailukyvyn ja toimintakyvyn muita suuria valtoja vastaan. Ja siksi meillä on nyt tämä lausunto, jossa keskitymme neljään eri asiaan vaihtoehtoisissa polttoaineissa. Meistä on hyvin tärkeää, että meidän äänemme kuuluu myös liikennevaliokunnassa ja toivon, että kollegat ymmärtävät meidän esittelemämme logiikan niin, että me voimme ke- keskittyä siihen, mikä on tärkeintä meidän valiokunnassamme. Haluan äh, painottaa muutamaa erittäin tärkeää kysymystä. Ensinnäkin meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme paremmat mahdollisuudet äh, varastoida sähköä niin, että emme uh- vaaranna energian saantia myöskään paikallisesti. On tärkeää investoida sähköiseen liikkuvuuteen, niin, että me saisimme investointeja älykkäisiin verkkoihin ja latausasemiin. Jos me emme varaudu tähän, niin silloin meidän täytyy katsoa, mitä tapahtuu nimenomaan niinä samoina tunteina, kun kaikki ihmiset tarvitsevat esimerkiksi latausta. Ja sen vuoksi meillä täytyy olla hyvät synergiasäännöt, ja että voimme ylipäätään hyödyntää vaihtoehtoisia polttoaineita. Ja tämä on myös ähm, väline, jolla yhdistetään Eurooppaa. Horisont 2020 ja rakennerahastotta äh, voivat olla mukana yhteistyössä tämän tärkeän infrastruktuurin kehittämisessä. Meidän tulee myös edistää eri rahoitusvälineiden koordinointia ja välttää niin kutsuttua tavallaan kuollutta kulmaa, jossa ei ole siis mitään yhdistelmää tutkimuksen ja kehityksen välillä. Otan näin mielelläni vastaan kommentteja ja kysymyksiä teiltä ja hyvin nopeasti tulen esittelemään sitten tulevaisuudessa tässä kompromissiehdotukset ja toivottavasti saamme aikaan hyvää yhteistyötä. Mm, äh. Kiitos oikein paljon siitä, että luitte tämän kollega Kosodemskin tekstin. hän on valmistelija tämän lausunnon osalta. Ja nyt EPPn valiovalmistelija saa puheenvuoron. Edustaja Virkkunen ei ole valitettavasti paikalla, mutta hän on Itren sihteeristölle lähettänyt kommentit, jotka minä nyt luen. Henna Virkunen. Edustaja Henna Virkkunen on EPP-ryhmän varjovalmistelija. Haluaisin kiittää teitä valmistelija Krasnodevski tästä luonnoksestanne. Olen todella samaa mieltä siitä kannastanne, että on tarpeen tukea akkuteollisuuttamme Euroopan unionissa ja huolehtia siitä, että saadaan täysin EU-ssa toimiva arvoketju. Meidän on tuettava kilpailukykyä Euroopassa, koska autoteollisuus on meille niin ratkaisevan tärkeä. EU ja EUn jäsenvaltiot on saatava tukemaan vaihtoehtoisia polttoaineita liikenteessä, jotta voidaan vähentää öljyriippuvuutta ja vähentää kielteisiä liikenteen ympäristövaikutuksia. Vähähiilisyyteen tuo siirtyminen on eduksi Euroopan unionille, jonka pitäisi luoda tavoitteita, joihin teollisuuden pitäisi pyrkiä teknologian neutraalisti kuitenkin. Kaiken keinoin on leikattava le- päästöjä. Vaihtoehtoiset polttoaineet on nopea ja tehokas tapa päästöjen vähentämiseksi. Siksi pidän kestäviä biopolttoaineita tärkeänä vastauksena taistelussa päästöjä vastaan, koska autokannan uusimiseen menee aikaa. Tutkimus ja kehitystyö on johtanut siihen, että on nähty ihan hyviä vaihtoehtoisia polttoainemalleja kaikille liikennemuodoille – Vastaanotto on ollut kuitenkin valitettavan hidasta markkinoille ja siksi tarvitaan myös poliittisia keinoja. Kuitenkin ratkaisuissa on lähdettävä markkinoista. Eri polttoaineet ja latauspisteet on saatava tarjolle kansalaisille. Erityisesti latauspisteet on rakennettava lähinnä markkinoiden tarpeita ajatellen. Komission on kuitenkin huolehdittava riittävästä infrastruktuurirahoituksesta vaihtoehtoisille polttoaineille, jotta voidaan tukea niiden käyttöönottoa nykyisten rahoitusvälineiden kautta, kuten EFSI-rahaston ja verkkojen Eurooppa-välinen ja horisontti kautta. Tässä huomiot edustaja Henna Virkkuselta, joka on varjo valmistelija EPPn ryhmän nimissä. Seuraavana edustaja Werner CD-ryhmän e nimissä. Ja vielen Dank, Herr Vorsitzender, und viel... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mielestäni erittäin hyvästä lausuntoluonnoksesta. Minusta äh, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentaminen on hyvin tärkeä edellytys äh, liikenteen vähähiilisyydelle. Ja sen vuoksi ITREN lausunnossa on ratkaisevaa, että me vaadimme enemmän kunnianhimoa, mitä tulee vaihtoehtoisten polttoaineiden vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien autojen määrään niin voimme todeta, että kansallis, jäsenvaltioiden kansalliset puitteet eivät kuitenkaan ole tarpeeksi kunnianhimoisia, että me saavuttaisimme tavoitteemme 2025. Ja hyvin harvat jäsenvaltiot ovat osoittaneet tarpeeksi kunnianhimoa toteuttaakseen tätä direktiiviä. Ja minusta se täytyy mainita hyvin selkeästi tässä lausunnossa. Ja jos toimintasuunnitelmat eivät riitä, niin silloin komission täytyy toimia lainsäädännöllisesti, sitä me toivomme. Ja toivomme, että komissio asettaa velvoittavat minimitavoitteet, jotka jäsenvaltioiden on pakko saavuttaa. Komissio puhuu 12-22 miljardin investointitarpeesta vuoteen 2020 ja että me saisimme investointeja yksityiseltä sektorilta, niin meidän ei tulisi tässä vain pitää peukkuja, että tämä onnistuu, vaan luoda kunnon puitteet tälle ja tässä voimme tehdä kaikenlaista. Me sosiaalidemokraatit eh, ehdotamme tällaista puhtaan eh, liikkuvuuden eh, rahastoa, jonka rahoittaisivat Euroopan unionin jäsenvaltiot ja yksityinen sektori, ja että sillä tuettaisiin priorisoituja aloja ja tällä tavalla voitaisiin pienentää yritysten riskejä ja ratkaista tämä, kumpi oli ensin auto vai muna. Autovalmistajat odottavat infrastruktuuria ja infrastruktuuri odottaa taas sitten autonvalmistajien askelta. Ja tämä täytyy ratkaista. Ja meidän täytyisi saada myös kunnat ja kunnalliset yritykset toimimaan aktiivisesti tällä sektorilla ja että ne itse tarjoaisivat latauspisteitä alueillaan. Ja olen ihan vakuuttunut siitä, että jos me keskitymme vain yksityiseen sektoriin, niin silloin maaseutuun ei investoida mitään, vaan ainoastaan kaupunkeihin. Ja tätä meidän täytyy välttää kaikin voimin ja sen vuoksi kannattaisin sitä, että kunnalliset yritykset, infrastruktuuriyritykset saisivat myös tämän mahdollisuuden. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Teille hyvä edustaja näistä kommenteista. Kollega Petersen Alden nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Jotta päästäisiin Pariisin tavoitteisiin, on selvää, että meidän on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjen liikennesektorilla. Miten mukaan liikenne on ainoa talouden sektori EU:ssa, jossa nämä päästöt ovat kasvaneet 90-luvulta. Tämä korostaa tarvetta tehdä asialle jotakin. Mietinnössä siteerataan tilastoja todetaan, että 94 prosenttia liikenteestä on öljystä riippuvainen 90 prosenttia näistä on vakavat. Meillä on valtavia haasteita, jos haluamme saavuttaa Pariisin tavoitteet ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä liikennealalla. Monia tapoja on toki päästä tähän. Tarvitaan laaja skaala aloitteita, esimerkiksi asia, ajoneuvojen tehokkuus, julkisen liikenteen lisääminen – ihmisten kannustaminen pyöräilyyn työpaikalla ja uudistuvien energialähteiden käyttöönotto ja varastointimahdollisuudet ja muut ovat tärkeitä aloitteita tässä. Tarvitsemme kaiken kaikkiaan lisää sähköä ja sähköistettyä yhteiskuntaa myös liikennealalla – Joten tässä mielessä on myös tarkasteltava sitä, kuinka voimme varmistaa sen, että sähkösahti on vahvalla pohjalla ja että käytämme olemassa olevan kapasiteetin paremmin. Jos päästöjä halutaan vähentää liikenteestä lisäämällä sähköautojen osuutta, niin sitten tarvitaan vapaa virta sähköä maiden sisällä, mutta myös rajat ylittävällä tavalla. Meidän on siis myös varmistettava se, että siirtoverkkojen toimijat eivät luo mitään keinotekoisia esteitä sisärajoille, mikäli meidän on saatava aikaan yhteenetyt markkinat ja jos on otettava sähköajoneuvot liikennealalle kunnolla mukaan. Meidän on siis vakautta lisättävä verkostossa ja, ja kil, kil, hintojen oltava kilpailukykyisiä kykyisempiä on päästävä sähköistämään liikennesektoria vielä enemmän tätä kautta. Ja Alde tekee tässä asiassa tarkistuksia ja odotamme rakentavaa työtä tämän lausunnon parissa. Kiitoksia. Thank you for your... Kiitos paljon, hyvä kollega, näistä huomioista. Seuraavana edustaja Masilesi vihreiden nimissä. Gracias, eh, presidente. Primero... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin valmistelija ja hänen tekemästään työstä. Mielestämme hän on ottanut esille juuri kaikkein tärkeimmät asiat. Kuten aikaisemmin jo todettiin, on totta, että tänä päivänä liikenneala eniten vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen. Ja on hyvä muistaa, että nämä päästöt ovat kasvulinjalla, joten no sitäkin tärkeämpää on todella asettaa liikenneala ilmastonmuutostaistelun ytimeen ja muistaa Pariisin sopimus. Meidän on siis saatava tämä ala kokonaan irti hiilestä ja mahdollisimman pian niin, että voimme todella tavoittaa nämä kansainväliset tavoitteet, joihin olemme sitoutuneet. Ja sitten nämä vaihtoehtoiset polttoaineet, niillä on tietenkin keskeinen rooli. Viime viikollahan kalmikantan neuvottelussa hyväksyttiin. Toivon, että siellä on todella lopullinen päätös, että 14 prosenttia vaihtoehtoisia polttoaineita olisi käytössä vuonna 2030. Mutta muistutan, että jos tämä onnistuisi, jos tämä on, jotta tämä on todella kestävä, tarvitaan kunnon kriteerit ja lähteet, joista saadaan vaihtoehtoisia polttoaineita, että ne ovat todella ympäristöystävällisiä kestäviä lähteitä. Edelleen jos puhutaan vaihtoehtoisista polttoaineista, niin ne eivät voi silloin perustua fossiilipolttoaineisiin. Tämä ei ole mikään ratkaisu. me puhumme tässä uudistuvista energialähteistä kaikki nämä maatalousperäiset polttoaineet, jotka kilpailevat elintarviketuotannon kanssa, eivät voi olla osa ratkaisua meidän ryhmämme mielestä. Jos sitten puhutaan sähköstä, niin tässä meillä on merkittäviä haasteita. Puhutaan siitä, kuinka eh, ei päästä eteenpäin. Sähkö, autojen kanssa, jos haluamme tämä toimii, meidän on vähennettävä autojen määrä ja kysyntä, Se on tärkeintä. Ja näissä puitteissa on päästävä siihen, että käytetään uudistuvia energialähteitä, joita käytetään linja-autoihin pyöriin, kollektiivisen ja, ja kimppakyyteihin, eli niin, että luodaan, luodaan aivan uusi liikennejärjestelmä. Tarvitaan siis uudistuvia energialähteitä ja kestäviä kiertettäviä akkuja. Tässä kaikkein tärkeimmät kohdat vihreiltä uudistuvat energialähteet ja järjestelmässä, joka on kokonaan uudistettu. Päästä varpaisin olemme oikein iloisia, että voimme tehdä esittelijän kanssa tässä yhteistyötä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta. Edustaja Kolicek Guen nimissä. Edustaja Benito Siluagan tilalla, eikö niin? Olkaa hyvä. Děkuji. Já bych měl několik eh, poznámek k věci. Kiitos. Muutama huomio tästä aiheesta. Meidän täytyy tehdä ero neljän liikennemuodon välillä. Kaikki eivät ole niin kehittyneitä niistä niin, että voisimme korvata fossiiliset polttoaineet. Ja meidän täytyy myös ymmärtää, mitkä ovat ne realistiset tavoitteet, jotka voimme saavuttaa. Sen lisäksi meidän täytyy myös nähdä, onko, tai katsoa, onko mitä komissio osoittaa rahaa noin 25 miljardia euroa. Tämä on hyvin tällainen epämääräinen jako ja nähtävästi se koskee lähinnä maantieliikennettä eikä niinkään esimerkiksi merikuljetuksia. Merillä on hyvin paljon aluksia, jotka käyttävät polttoaineenaan öljyä. joten esimerkiksi kaasu voisi olla tällainen suuri CO2-päästöjen pienennysmahdollisuus. En usko, että me voisimme käyttää tuulta merikuljetuksiin. Tai myöskään lentoliikenteessä voitaisiin käyttää, en usko, että voitaisiin käyttää sähkökoneita, ellei sitten kysymys ole tällaisista ultrakevyistä äh, lentokoneista, jotka voivat käyttää vaihtoehtoisia polttoainelähteitä. Mutta toki äh, rautateillä sähköistäminen selvä, se on ihan selvä. Mutta noin 50 prosenttia huolehtia verkostaan sellaista, että se ei ole kustannustehokasta, joten meidän täytyy todellakin miettiä, millä tavalla korvaamme dieselmoottorit. Ja käyttää esimerkiksi vetyakkuja tai muuta, mutta tätä ei ole vielä edes testattu. Tätä on testattu vasta maantieliikenteessä eikä niinkään rautateillä. Ja nimenomaan maantieliikenteessä on paljon mahdollisuuksia ja kaikkein eh, eh, helpointa on luonnollisesti käyttää vähähiilistä eh, polttoainetta. Meillä on jo kaasuja, metaania, propaani, butaani, infrastruktuuria, verkostoa, joka on aika hyvä. Ja sen lisäksi sähkö sähköisessä liikenteessä ja liikkuvuudessa tarvitsemme toki laajaa infrastruktuuria, erilaiset akut ja niin edelleen, mutta vetyinfrastruktuuri mm, ei ole vielä vaihtoehto, mutta se voisi olla vaihtoehto, jota voitaisiin käyttää, koska sähköinenkin energia voi olla ongelmallista. Jos on liikatuotantoa, niin sitä voitaisiin sitten, sähkön liikatuotantoa, niin sitä voitaisiin käyttää vedyn tuottamiseen. Ja vetyä voitaisiin sitten käyttää maantieliikenteessä. Joten eh, mielestäni tämä lausunto on hyvä ja eh, aikaisemmat puhe, tai nämä, nämä eri huomiot tässä ovat hyviä. Ja maatalousmaata nimenomaan tulisi käyttää siihen, että tuotamme elintarvikkeita eikä polttoainetta. Ehkä toisen tai kolmannen sukupolven energiaviljoja voitaisiin käyttää mutta ei muuten. Kiitos oikein paljon, kollegat. Nyt komission nimissä Alexander Duvjun MUPA-osastolta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Mm. Kiitos. Me pidämme erittäin hyvänä tätä tekstiluonnosta, joka tuo mielenkiintoisia ajatuksia esiin, koska periaatteessa siinä katsotaan asioita – ihan eri kannalta kuin parlamentin muissa teksteissä ja siksi pidämme sitä tervetulleena. Olemme kanssanne myös samaa mieltä siitä, että teollisuuden on edettävä tässä kysymyksessä nopeammin, jos haluamme päästä puheenjohtaja Junckerin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Huolehtia siitä, että teollisuus jää tänne ja on ykkös teollisuus vähähiilisyyden innovaation osalta. Tähän tarvitaan lisävauhtia. Hienoa, että puhuitte myös tulevien rahoituskehysten lisätarpeista vaihtoehtoisten polttoaineiden osalta. Olemme kanssanne samaa mieltä siitä, että myös sähköverkon ja jakeluverkon hallit, joilla on tässä tärkeät roolit, koska tarvitaan älykkäämpää verkosta älykkäämpiä mittareita. Tässä on todettava, että tarvitsemme puhtaan energian pakettiin nopeita ratkaisuja, koska siinä on jo paljon tärkeitä lainsäädäntöehdotuksia tämän suuntaisesti, jotta saadaan älyverkot ja älykät mittarit. Pidämme myös hyvänä sitä, että puhutte avoimemmasta pääsystä lataus- ja tankkausinfrastruktuuriin. Tämäkin on meille prioriteetti Haluamme tukea vaihtoehtoisen polttoaineen liikkuvuutta Euroopassa. Samoin tuo linkki liikenteen digitalisoitumiseen ja tietosuojakysymyksiin viittaaminen. Nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, joita komissio käsittelee tällä hetkellä. Me tiedostamme nämä haasteet ja teemme jo yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kestävän liikennefoorumin kautta. Samoin standardointilaitosten kanssa yhdessä pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin. Joten vaihtoehtoisen polttoaineen direktiivin uudelleen tarkastelu on suunniteltu ensi vuodelle. Ja totta kai pidämme nämä haasteet mielessä, kun katsomme direktiiviä uudestaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon tästä alustuksesta, jossa saamme kuulla Euroopan komission kannan. Ja nyt antaisin edustaja Cesakille mahdollisuuden esittelijän nimissä sanoa vielä muutama sana, olkaa hyvä. Wszystkie uwagi, które tutaj e, moi przedmówcy przedstawili. Kiitos. Kuten aikaisempi puhuja toi jo esiin, me olemme ottamassa tärkeän askelen eteenpäin – ja tulen käymään lävitse nyt kaikki nämä ehdotukset ja kommentit, joita esitettiin, ja välitän eteenpäin edustaja Krasnelskille. Puheenjohtajamme mikrofoni. Popravki. darsha Dalsza praca przed nami. Kiitos. Meillä on vielä työtä tehtävänä. Tarkistuksia voidaan jättää 19. kesäkuuta kello 18 asti. Äänestys valiokunnassa heinäkuun 10. päivä tänä vuonna. Vastuuvaliokunnan äänestys eli liikennevaliokunnan äänestys 24. päivä syyskuuta – ja täysistunto äänestys sitten marraskuussa. Eli tarkistuksia voidaan jättää 19. kesäkuuta asti. Kello 18 viimeistään. Kiitos oikein paljon. Siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan. Kohta numero 5. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämis- ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä. Tämä on siis aihe. Valmistelijamme on Sofia Sakoraffa GUE-ryhmästä. Ja tämä koskee asetuksen muut vaikuttamista, jotta voidaan tukea rakenneuudistuksia EUn jäsenvaltioissa. Uusien rahoituskehysten kautta ehdotetaan uutta välinettä, että voidaan tukea jäsenvaltioita, kun kyse on Euroopan ohjausjakson aikana toteutettavista rakenneuudistuksista. Tässä siis tärkeimmät tavoitteet, jotka liittyvät tähän asetukseen. Tämä ehdotus on tehty komissiosta, että voitaisiin testata keskeisiä osioita tästä uudistuksesta pilottihankkeessa 2018-2020. Neliöitä tämä aihe kiinnostaa erityisesti. Toteaisin, että vastuuvaliokunta Regi järjestää huomenna tämän aiheeseen liittyvän kuulemistilaisuuden. Siis aluekehitysvaliokunnassa on huomenna kuulemistilaisuus tästä aiheesta, eli toivoisin, että mahdollisimman monet kiinnostuneet osallistuvat tähän kuulemistilaisuuteen ja kuuntelevat siellä siis keskustelua. Nyt antaisin puheenvuoron edustaja Takoraffalle. Olkaa hyvä. Teillä on valmistelijana puheenvuoro. Hyvät kollegat, kuten tiedätte, kun pyritään parantamaan rakennerahastojen kulujen tilitystä ja valvontaa uudella kaudella on otettu tuloksellisuutta koskevat toimet eh, on määritelty suorituspuitteet, joiden kautta määrit, todetaan, miten on saavutettu tavoitteet. Vuoteen 2019 mennessä tehdään tulosten tarkastelu koskien näitä ohjelmia, eh, koskien väliä kokonaistavoitteita saavuttaneita ohjelmia. Kyseessä on 6 prosentin eh, suoritusvaraus, jota voidaan käyttää. Ne ohjelmat, joissa ei ole saavutettu välitavoitteita, niille voidaan määrätä seuraamuksia. Olen ikävästi yllättynyt komission ehdotuksesta. Siinä jäsenvaltiota oikeastaan pyydetään vapaaehtoisesti luovuttamaan suoritusvarauksien varojen hoito kokonaan tai osittain komissiolle, joka voi sitten toteuttaa eurooppalaisen ohjausjaksoon liittyviä horisontaalisia ja rakenteellisia uudistuksia. Minun mielestäni kohesiopolitiikalla ja eurooppalaisella ohjausjaksolla ei ole samat tavoitteet. Ennakkoehdot ja makrotaloudelliset ehdot ovat merkittävä riski kestävän, oikeudenmukaisen ja tasapainoisen kasvun aikaansaamiselle. Euroopan parlamentti on toistuvasti korostanut, että että kyseisen politiikan ja talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson välinen vuorovaikutus ei saisi haitata sen perussopimuksen kirjattujen todellisten tavoitteiden saavuttamista. Siksi 21 miljardin lisää rahojen ohjaaminen, kyseessä on siis määrä, jotka on vahvistettu tuohon varaumaan ja jotka liittyvät tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä ohjaaminen poikkeaa selvästi kohesiopolitiikan päätavoitteista, joilla pyritään vähentämään alueiden välisiä kehityseroja. Näin huomattavan määrän uudelleen ohjaaminen häiritsee politiikan täytäntöpanoa ja heikentää sen mahdollista vaikutusta. Kohesiopolitiikan keskeiset toisia täydentävät periaatteet, kuten käytännön yhteisvastuu, reilu ja oikeudenmukainen vaurauden uudelleenjako sekä saman tulo, tulokseen perustuva kannustus- ja palkitsemislogiikka heikentyvät vakavasti. Olemme hyvin varauksellisia tämän suhteen. Ehdotus tulee myöhään ja epäselvä. Muutoksella on taannehtiva vaikutus ja voi, ne voivat aiheuttaa taloudellista ja häiriöitä sovittuille vuotuisille erille ja häiritä jo suunniteltuja erityishankkeita koskevia menoja. Kannatan uudistuksia, mutta olen sitä mieltä, että rakenne uudistuksessa ei pidä keskittyä vain eurooppalaisen ohjausjaksoon. Kuten tiedätte, kohesiovaroja on jo suunnattu uudelleen rakenneuudistusten rahoittamiseksi. Komissio ehdottaa nyt merkittävää määrärahojen lisäämistä koskien näitä ohjelmia – ohjausjakson ja rakennusrahastojen tasapaino vielä heikentyy seuraavalla ohjelmakaudella. Komissio ehdottaa uutta budjetti uudistusta 25 miljardia määrärahoja, joka rahoitettaisiin joustovälineestä. Se on erilleen EUn rakenne- ja investointirahastoista. Samaan aikaan komissio kuitenkin suunnittelee 7 prosentin leikkausta koheesiopolitiikan kokonaisrahoitukseen. Lopuksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että, että vaikka mm, hallinnointi vaikuttaa yhteistyössä tehdyltä ja antaa vaikutelman yhteisvastuusta, niin jäsenvaltion päätös käyttää suoritusvarausta osittain tai kokonaan rakenneuudistusten tukemiseksi merkitsee siirtymistä kohti suoraa hallinnointia komission taholta. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltiot menettävät valvonnan, joka kohdistuu näihin varoihin. Kehdotukset, jotka liittyvät näihin rakenneuudistuksien varoihin, kuuluu komission yksinomaisen arvioinnin hallinnoinnin piiriin. Meidän valiokunnan pitäisi pyytää, että regivaliokunta, joka vastuuvaliokunta sekä ekon ja budjettivaliokunnat että nämä kaikki hylkäisivät komission ehdotuksen. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, thank you very much, madam. Kiitos oikein paljon teille tästä alustuksesta. Valmistelijana Ja nyt EPPn edustaja Busoi käyttäisi puheenvuoron, mutta hän ei ole täällä, joten hän pyyti minua lukemaan hänen huomionsa. Teille kaikille. Kristian Busoin siis. Hyvin haasteellisen ajankohdan aikana, kun lähdetään puhumaan monivuotisista rahoituskeuksista vuoden 2020 ja puhutaan uusista – uudistuksen tukiohjelmista, niin silloin pitäisi kyllä puhua hyvin varovaisesti, koska ajat ovat niin haastavia. Kansalliset uudistukset pääkaupungeissa, työmarkkinoilla, julkisessa hallinnossa ja erotuksessa ovat tarpeellisia kautta jäsenvaltioiden. Uusi uudistusten tukiohjelma on keskeisessä roolissa, kun ajatellaan tulevia kansallisia uudistuksia. Siksi pidän tervetulleena monivuotisia rahoituskehyksiä, jotka on esitetty vuoden 2020 jälkeen, että näille välineille annetaan omat eri rahastojen ulkopuoliset toimintamahdollisuudet. Kuitenkin kohesiopolitiikka joka tähän mennessä on tuonut kaikkein arvokkainta lisäarvoa EU-ssa. Ajatellen tulevia parlamenttivaaleja pitäisin hyvin tärkeänä sitä, että merkittävien summien uudelleen suuntaaminen vaikuttaisi kielteisesti politiikan täytäntöönpanoon, mutta myös Euroopan unionin imagoon. Tämä saattaisi lisätä euroskeptisiä kantoja kohesiopolitiikan tilasta. Siksi kuultuani regivalikunnan kantoja tuen Sakoraffan esitystä, että hylätään komission ehdotus. Christian Musoi. Näin siis kollegamme Christian Busoi EPP-ryhmän nimissä. Seuraavana SED-ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Geier. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen kovin äh, äh, otettu sitä, että vaikuttaa olevan äh, suuri yksimielisyys valiokunnassa, koska se suositus, jonka minä annan ryhmälleni, on nimenomaan esittelijän mukainen perusteet on oikeastaan jo kaikki mainittu. Myös äh, kristillisdemokraattisen kollegan näkemys siitä, että pitäisi olla omia varoja, tätä minä tuen. Oikeastaan kellään ei voi olla mitään sitä vastaan, jos EUn äh, tukivarat äh, ja ehdotukset eurooppalaisesta ohjausjaksosta soveliaassa muodossa tukevat sitä. Mutta nämä tukitoimenpiteet pitäisi antaa ensin hallinnolle niin, että niitä ei tällä, ne eivät tällä hetkellä ole sellaisia, että ne olisivat soveliaita jäsenvaltioille. Ja tässä on nyt hieman liikaa, kun tämä vielä e, eriytetään rakennerahastoista ja se on huono. Minä olen budjettivaliokunnan jäsen ja seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä olemme puhuneet tästä suoritusvarauksesta hampaita kiristellen, koska e, se on selkeästi leikkaus. Ja suoritusvarauksen rahathan ovat jäsenvaltioissa varauksia, jotka on suunniteltu käytettäväksi tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun puhutaan seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin toki me voimme siinä puhua tällaisesta mahdollisuudesta, mutta siinäkin minun ryhmäni näkemys on, että silloin se pitäisi tapahtua lisä ylimääräisin varoin, eikä aluerahastosta tai varoista tule leikata. Sen lisäksi komissio, komissiolla on hyvin vähän aikaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ottaa käyttöön tämä väline. Ja se pitäisi tehdä sen pohjalta, jo, mitä on tapahtunut. Eli silloin jäsenvaltiolla ei olisi mahdollisuutta tähän reagoida, taikka sitten tulevalla, eli 2019. Ja silloin kaksi, me olemme tässä nyt vuosi ennen seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen käynnistymistä. Enkä nyt voi mitenkään kuvitella, miten komissio pystyisi, koska se itsekin kutsuu tätä pilottiprojektiksi, että komissio menestyksekkäästi pystyisi viemään tällaisen asian päätöksen. Minusta tällainen merkittävä muutos poliittisiin puitteisiin aloitteisiin tehtäisiin tällaisella salamitaktiikalla, kuten saksaksi sanotaan, siivu siivulta. Joten eh, tuen esittelijää omalta osaltani siitä, että tämä palautettaisiin takaisin koko tämä ehdotus. Uh, thank you. Kiitos oikein paljon. Hyvä kollega. Edustaja Mirinkä. Alden nimissä. Juuri oikean aikaan paikalla. Oikein täsmällistä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. So late, but... Pahoittelen, kun tuli niin paljon myöhässä parlamentissa. On tällä hetkellä paljon vireillä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia äh, valmistaja Sakarova tästä lausuntoluonnoksesta. Olen yhtä mieltä komission ehdotuksen periaatteesta. Aldessa olemme yhtä mieltä siitä, että rakennerahastoja olisi käytettävä joustavammalla tavalla, joten periaatteessa kannatamme komission ehdotusta. Tietenkin täällä on vielä joku muttakin. Minulla on vielä jotakin kysymysmerkkejä, jotka koskevat ajoitusta ja suoritusvaraman kohdentamista ja näitä ehtoja. Haluaisin kysyä komissiolta selvennyksiä eh, ja tehdä tarkistuksia seuraaviin asioihin. Ensinnäkin Minkä tyyppisiä kuluja voidaan tästä suoritusvarauksesta rahoittaa? Ja tähän liittyen, miten aiotte varmistaa sen, että jäsenvaltiot, jäsenvaltiot ovat tienanneet lisävarat? Tarkoitan näille kysymyksille sitä, että meidän olisi keskityttävä siihen, miten jäsenvaltiot ovat vastanneet Euroopan ohjausjakson vaatimukseen tehdä rakenneuudistuksia. Sitten ehdotuksen ajoituksesta. Pohdin, mikä on suunnitelma ja kuinka tätä uutta hanketta täytäntöön pannaan ja kuinka tämä nähdään suhteessa tulevaan monivuotisen rahoituskehyksen ehdotukseen. Odotan innolla keskustelua tästä. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Voin todeta, että muista poliittisista ryhmistä on tehty jopa pidemmälle meneviä ehdotuksia. Nyt meillä on mahdollisuus kuulla komission kantoja. Miguel Tertre, pääsihteeristä, olkaa hyvä. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos, että saimme kutsun tänne tänään. Tämän ehdotuksen taustalla on se ajatus, että rakenneuudistukset ovat ennalta ehto. Kuuletteko nyt? Hyvä, kiitos. Sanoisin, että ehdotuksemme taustalla on se ajatus, että rakenneuudistukset ovat välttämättömiä, että voidaan saada aikaan kasvua. Tietyllä alalla ei voida investoida julkisia investointeja, jos julkishallinnon säännöt eivät ole kaiken tehokkaimpia. Uskoakseni parlamentin jäsenet ovat oikein hyvin ymmärtäneet, että kyse on hankkeesta, jota esitetään nykyrahoituskehysten aikana. Ja sitten on ehdotus tuleviksi rahoituskehyksiksi ja nämä ehdotukset ovat keskenään erilaisia – Ensin puhuttaisiin pilottihankkeesta. Pilottivaiheessa rahaa ei oteta pois. Se on tärkeä viesti nyt sanottavaksi. Se, mitä on tehty yleisten sääntöjen asetuksen osalta, on, että on laajennettu mahdollisuuksia käyttää suoritusvarausta. Komission ei ole tarkoitus päättää, koska jäsenvaltiot voivat käyttää suoritusvarausta, mutta tarkoitus on painottaa sitä, että tätä varausta voidaan käyttää rakenneuudistuksiin. Komissio ei siis päätä, mitä suoritusvarauksella tehdään. Jos jäsenvaltiot haluavat näin tehdä, voivat käyttää suoritusvarausta tiettyihin hankkeisiin. Mahdollisuus siis, että tuetaan rakenneuudistuksia. Ja sitä testataan siis tämän pilottivaiheen aikana. Minusta olisi tärkeää myös mainita se, että tässä ei ole ristiriitaa eri rahastojen ja ohjausjakson välillä. Tässä pitäisi olla yhdenmukaisuutta siinä, miten tuetaan investointien ja sääntöjen kautta tulevia kasvun malleja. Uudistuksia ei esitä komissio uudistuksia esittävät jäsenvaltiot itse. Toistan tämän vielä. Ja tietenkin uudistusten on oltava hyviä. Niin se pitää puuttua niihin haasteisiin, jotka eurooppalaisen ohjauskauden aikana on todettu vuoropuhelussa komission kanssa, että voidaan huolehtia siitä, että nähdään mitä pylväitä tähän liittyy ja mikä on se järjestys, jossa uudistuksia tehdään, mitä aikatauluun tulee pilattikauden toteuttamiseksi pitää toimia nopeasti, koska nyt elämme jo kesää. Ja meidän on ajateltava, miten jäsenvaltiot voisivat käyttää suoritusvarausta. Ja jäsenvaltiot, jos niin haluavat, voisivat käyttää tällä ohjelmakaudella niin, että esitetään uudistuksia tämän vuoden aikana. Tämä olisi siis pilattivaihe. Jos puhutaan tulevista rahoituskehyksistä, niin komissio on tehnyt asetusehdotuksen rakenneuudistustukiohjelmalle. Tämä tukiohjelma on kolmiosainen uudistusväline, joka on eri, erotettu eri rahastoista. Teknistä tukea muutetaan samoin kuin otetaan uusi väline käyttöön, jotta voidaan tukea – niitä maita, jotka haluaisivat liittyä euroon. Tämä ehdotus, joka koskee uudistuksen toteuttamismallia tulevan rahoituskehyksen aikana, niin toisaalta jäsenvaltiot voisivat käyttää kohesioavainta ja näitä varoja olisi käytössä, että voidaan ehdottaa uudistuksia ottaen huomioon eurooppalainen ohjausjakso. Ja jos näitä varoja ei käytetä. Varat menevät yhteisen pottiin, jotta rahat voidaan käyttää hyvin. Mielestäni on tärkeää viedä sitä viestiä, että komissio pyrkii huolehtimaan siitä, että eri rahastojen tehokas käyttö – on keskiössä. Ja jäsenvaltioille annettava tuki on budjettitukea. Jäsenvaltio, joka saa näitä varoja, voisi helposti käyttää niitä sosiaali- ja rakennerahastojen tarpeisiin. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon valmistelija Sakorafa. itsevaliokunnan nimissä. Saatte puheenvuoron loppupuheenvuoron varten. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä kollegoita heidän näkemyksistään ja puheenvuoroistaan. Ja tämä komission ehdotus äh, on vastoin sitä, mitä komission ehdotus komissio sanoi 15. maaliskuuta täysistunnossa, jolloin komission jäsen Haan puhui suoritusvarauksesta ja sanoi, että muutokset tulevat olemaan hyvin vähäisiä ja että että äh, koska muutokset aiheuttavat yleensä komplikaatioita ja ongelmia, niin komissio ei suunnittele mitään muutoksia tälle alueelle. Ja komission jäsen itse todellakin vähätteli näitä muutoksia, joten en nyt oikein ymmärrä, miksi nyt yhtäkkiä saimme tämän uuden ehdotuksen komissiolta, ehdotuksen, joka on täysin erilainen kuin mitä suoritusvaraus aikaisemmin oli, ja tämä tulee johtaa epäreiluuteen, epäoikeudenmukaisuuteen tässä on kysymys oikeastaan kahdesta eri standardista. Olen iloinen, kun sosiaalidemokraattisen ryhmän puhuja sanoi olevansa kanssani samaa mieltä. Ja todellakin kehottaisin komissiota vetämään takaisin koko tämän ehdotuksen ja luopumaan tästä ja palaamaan edelliseen järjestelmään. Thank you, madam. Kiitos teille määräaikatarkistusten jättämiselle 19. kesäkuuta tänä vuonna. Valiokunta-äänestys 10. päivä heinäkuuta. Vastuuvaliokunnan äänestys ja täysistuntoäänestys on vielä auki. Kiitos oikein paljon. Siirrytään esityslistalle kohtaan numero kuusi. Toivottamme tervetulleeksi Euroopan komission jäsenen Carlos Mödersin. Hän on vastuussa tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista. Kyse on jäsennellystä vuoropuhelusta, mukaan lukien monivuotisten rahoituskäysten lainsäädäntöohjelmat. Ei vain yksi ohjelma, vaan monta siis monikossa. Discuss and we would like to ask Me haluaisimme keskustella ja pyytäisimme komission jäsentä esittelemään komission ehdotukset, jotka koskevat Horisontti Eurooppaa puiteohjelmaa. Tämä erityinen ohjelma, siis erityisohjelma ja Euratom tutkimus- ja koulutusohjelma 2021-2025. Kuten tiedätte, olemme käyneet alustavia keskusteluita pari-kolme kuukautta sitten paljonkin keskusteluita ITRE-valiokunnassamme. Meillä on ollut myös epävirallisia tapaamisia komission jäsenmuodosin kanssa Strasbourgissa, mutta nyt käsittääksemme ehdotus on pöydällä aivan valmiina, joten pyytäisimme, että voisimme nyt käydä ikään kuin lopullisen keskustelun ennen kuin meidän mietintöluonnoksemme saadaan valmiiksi ja kaikki poliittinen työ käydään Horisontti Eurooppa-ohjelmasta. Komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Dear chair, um, my dear... Hyvä puheenjohtaja, hyvä ystäväni Jerzy Buzek, hyvät ystävät, hyvät jäsenet, on hienoa olla aina täällä teidän kanssanne tässä Itren valiokunnassa. Aluksi haluaisin todeta, että minulla oli hieman vaikea valmistautua tätä kokousta varten, koska tulen tänne niin usein, että olen oikeastaan kertonut teille jo kaiken horisont, tästä horisonttiohjelmasta ennen sitä, sen hyväksymistä. Ja minulla oli tällainen, sellainen olo, että olen jo kertonut teille nämä kaikki asiat, enkä haluaisi ryhtyä niitä toistamaan, mutta toki minulla on ilo olla täällä virallisesti esittelemässä tätä asiaa teille. Aluksi haluaisin katsoa tätä budjetissa, budjetissa yleisesti, eikä minun varmaankaan tarvitse muistuttaa kaikille teille, kuinka vaikea tämä harjoitus oli. Vähemmän maita on mukana maksuosuuksillaan ja prioriteetteja on enemmän. Vähemmän maita on valmiita lisäämään budjettia ja useammat maat lisäävät perinteisten politiikkojen lisäämistä. Todella tilanne oli vaikea. Uskon, että onnistuimme tässä kuitenkin oikein hyvin. Ja olisi syytä olla siitä tyytyväisiä, koska saimme tämän, tämän kolmen luk, nu, tämän kolme luk, numeroisen luvun 100 miljardin paketin valmiiksi. Tämä on yksi harvoista olemassa olevista ohjelmista, jota komissio piti siinä, sillä tavalla prioriteettina, että budjettia selkeästi lisättiin, eikä se mitenkään helppoa ollut. Lukuja voidaan katsoa eri tavalla. Euroatom, onko se mukana vai ei, onko meillä rahoitusvälineet vai ei. Kaiken kaikkiaan joka tapauksessa kasvu on suurta. Kun katsotaan, mitä horisontti 2020 oli, 77 miljoonaa, jos siitä miljardia, siis jos siitä otetaan UK pois ja meillä on vain 27 jäsenvaltiota, niin sitten meillä on enää 60, meillä on 67, 67 100 miljardiin on todella suuri prosenttimäärä ja tästä meidän on oltava iloisia. Jos kysytään, onko, onko tämä tarpeeksi, olet, olenko onnellinen, no eihän tämä riitä, vaan kyllä me olisimme halunneet enemmän varoja tutkimusta ja tiedettä varten, mutta jos minulta kysytään, olenko tyytyväinen tähän lukuun, niin kyllä voin sanoa, että olen ihan tyytyväinen ja ylpeä myös tästä luvusta, koska kyllä tiedän, mikä lähtökohta oli. Kannatan vahvasti teidän ponnistuksia budjetin lisäämiseksi. Tiedätte erittäin hyvin tässä talossa, että te tiedätte kyllä, kenen puolella minä olen silloin, kun neuvottelut alkavat myöhemmin ohjaus myöhemmin tällä kaudella. Sitten vielä tästä budjetista viimeinen sana. Kuinka olemme ehdottaneet, että budjetti jaettaisiin kahteen pilariin. Tiedän, että jotkut teistä mielellään haluaisivat enemmän varoja ensimmäiseen pilariin, toiset puolustavat enemmän toista pilaria, jotkut vielä kolmatta. Varmaan olette kaikki aivan oikeassa, koska on varmaa, että meillä pitäisi olla vielä enemmän varoja, mutta valintoja on nyt tehtävä. Ja valintamme olivat hyvin tasapainoisia ja ne saivat komission kollegiossa täyden tuen ja ne ovat nyt edessämme ja olen oikein ylpeä näistä valinnoista. Jos nyt katsotaan lyhyesti tätä ensimmäistä pilaria, avoin tiede, tässä on 25,8 miljardia. Sillä varmistetaan horisontti 2020 vahva jatko ja siinä on vahva tuki eurooppalaiselle tutkimusneuvostolle – 13, jotain miljardia oli lähtökohta. Nyt päästiin lähes 17 miljardiin eh, tutkimusneuvostoa varten. Tämä on saavutus, josta meidän on syytä olla ylpeitä. Edelleen olen hyvin ylpeitä näistä Marie Curie-toimista ja tutkimusinfrastruktuuritoimista. Sitten toinen pilari, joka koskee globaaleja haasteita. Ja, eh, tässä meillä oli 15,2 miljardia Nämä yhteiskunnalliset haasteet ja teknologia, näihin on sovellettu ylhäältä alas lähestymistapaa ja näitä eri klustereita eri toimia. Me puolustamme näitä kuutta klusteria terveys ensimmäisenä toisessa on turvallisempi yhteiskunta, kolmannessa digitaalinen, digitaalisuus ja teollisuus, neljässä liikkuvuus ja ilmasto ja viides elintarvikkeet ja luonnonvarat. Tässä ajatuksena oli tällainen rohkaista horisontaalisesti eri, eri, eri politiikan alojen rajojen välillä yhteistyötä. Olen aina tästä puhunut, aina kun tännekin tulen, olen puhunut siitä, että uusia asioita voidaan saada vain, jos tehdään työtä poikkisektoriaalisesti eri alojen kautta horisontaalisesti ja eri toimintapolitiikkojen kanssa horisontaalisesti. Se oli meillä ajatuksena ja tästä haluaisin hyvin selvästi puhua tänään. Jotkut kysyivät paljonko tämä maksaa, kuinka näin nämä tehtävät. Minun ajatus on yksinkertainen. Meidän on nähtävä tässä toisen pilarin budjettissa nämä tehtävät, joita tulee kaikkialta, nehän eivät ole mitenkään eksklusiivisia ainoastaan toisen pilarin kuuluvia, vaan kaikki voivat osallistua tässä on 5-10 miljardia euroa eri tehtäviä varten tässä pilarissa. Mitä mielestäni seuraavana pitää tehdä? Ensinnäkin meidän olisi päästävä sopimukseen teidän kanssanne kriteereistä. Kriteerit on hyvin luonnosteltua ehdotuksessa. Ja tämä on ensimmäinen askel. Ilman kriteerejä, joista on sovittu, emme voi määritellä tehtäviä. Toisekseen, kun on sovittu näistä kriteereistä. Meidän on keskusteltava toiminta-aloista. Mitä aloja haluamme kattaa näillä tehtävillä? Onko se terveys, energia, puhdas energia, syöpä? Mitä, mitä aloja haluamme? Meidän on määriteltävänä nämä konkreettiset toiminta-alat. Sitten olen todella iloinen, jos voin palata tänne keskustelemaan teidän kanssanne näistä aloista, mitä ne voisivat olla. Mutta ensin meidän kuitenkin, kuten sanoin, määriteltävä nämä kriteerit. Minulla on jo toki paljon taustaa. Olen paljon teidän kanssa keskustellut ja monet teistä näistä tietävät syövästä on puhuttu. Se on keskeinen asia Euroopassa. Olemme puhuneet monien parlamentin jäsenten kanssa tästä, että syöpä olisi yksi, yksi tehtävä. Tämä on asia, jota monet teistä ovat paljon työstäneet ja se on tärkeää. Emme voi mm, kuitenkaan ajatella, että syyskuussa – niin syysku, meillä pitää olla kaikki tehtävät valmiina ensi, ensi vuoden alussa. Sitten kolmas pilari on avoin innovaatio. Siinä ensimmäistä kertaa määrittelemme eurooppalaisen in, innovointineuvoston käsitteen. Teemme tässä työtä rintarinnan innovointi ja ei tee olen vastannut kysymykseen tästä EITstä. Monet teistä ovat minulta kysyneet, mikä on EITn rooli. Minun mielestäni se on hyvin selkeä. Innovaatioteknologia-instituutio EIT tarvitsee koulutusta ja ekojärjestelmän luomista tällä alalla, mutta sitten rahoitus ja äh, talouden tuki ei, tul, ei koske EITtä, vaan ei, ei seetä. Se on mielestäni hyvin tärkeä osa tätä järjestelmää. Mitä tulee tähän kirjeeseen, jo, johon vastasin teille koskien tätä EITtä lyhyesti. Ehdotamme merkittävää budjettia, kolme miljardia EITtä varten. EITllä on myös horisontaalinen rooli ja sen kautta tuetaan kaikkia muita pilareja. Tämä on kirjassani tehty selväksi. Sitten Euroopan EIC, Euroopan innovointineuvosto. Tästä voimme vielä keskustella, se on hyvin kunnianhimoinen. Siinä on uusia asioita Haluaisin kolme asiaa tuoda esille. Niistä en varmaankaan ole koskaan puhunut sen tarkemmin tästä EICstä, eli Euroopan innovointineuvostosta olen kyllä puhunut, mutta en ehkä näistä eri, eri eh, skeemoista ja, ja tutkimusneuvostosta ERCstä. Sehän koskee eh, tätä tutkimuspuolta ja sitten meillä on innovointineuvosto, joka on tällainen polun eh, viitotteja, joka koskee myös tutkimusta ja innovoivia tutkijoita. Ja sitten se toima, toimii ikään kuin innovo, innovoivien startup-yritysten ja pk-yritysten kiihdyttämänä. Ne, innovointineuvosto toimii todella tällaisena tiennäyttäjänä ja kiihdyttäminä. Ja sitten meillä onkin koko koko skaala käytössä ja päästään tästä, näistä perinteisistä jäykkistä tuista paljon joustavimpiin tukiin, jotka voidaan myös keskeyttää tai muuttaa kesken reitin. Tiedän, että monet ovat puhuneet kanssani eri, eri syistä ja puhuneet tästä DARPasta ja Yhdysvaltojen kokemuksista. Meidän ei pitäisi mielestäni kopioida Yhdysvaltojen mallia, mutta pitäisi ottaa käyttöön sellaiset kohdat, jotka toimivat tämä DARPA-ajatus joustavuudesta ja siitä, että ei tuki voidaan lopettaa tai se voidaan siirtää muualle, on hyvä idea. Toinen ajatus DARPasta jo koskee näitä ohjelmahallinnoitsijoita näitä ehdotuksesta, että täällä on hyvin joustava käsitys näistä managereista ja saamme perusteellista tietotaitoa ja voimme todella eri tahot linkittää toisiinsa. Kukin pilari on sidoksissa toisiin ja sitä täydennetään toimilla, joilla vahvistetaan Euroopan tutkimusaluetta. Tämän halusin teille kertoa. Euroopan tutkimusalueella käsityksemme oli se, että eh, niin yhtäältä se, mistä puheenjohtaja Busek on puhunut, että hän on ollut oikein, oikeastaan koko ajatuksen isä, niin että jaetaan tu- toimia ja käytetään välineitä – joita professori Busek oli ensimmäisenä luomassa, ja tätä olisi tarkoitus vielä vahvistaa ja kaksinkertaistaa koko tämän alan budjetti. Uskon, että tämä on hyvin tärkeää kaikille jäsenvaltioille Euroopassa, ei ainoastaan niille, jotka saavat nämä välineet, vaan muillekin. Sitten minulla ei ole nyt aikaa käydä läpi kaikkia muita asioita, joita halusin käsitellä, mutta kysymys, vastaus, jos voi mennä sitten niihin. Nyt halusin vielä lyhyesti puhua kahdesta hyvin tärkeästä asiasta, jotka ovat mukana ehdotuksessa. Ensinnäkin kumppanuudet. Tehän tiedätte, että olen sanonut, että meillä on todella paljon kumppanuuksia, eri nimisiä. Tehdään jotakin yksinkertaisempaa välillä. Ja tässä yksinkertaisammisidea on hyvin yksinkertainen. Ensinnäkin nämä yksityisiä julkisia julkiset ja yhteistyötä perustettaisiin säätiöitä. Meillä olisi kolmen tyyppisiä järjestelmiä. Ensinnäkin tällainen yhteisohjelmakumppanuus, jossa teemme yhteis, yhdessä työtä ja ikään kuin rinnakkain, mutta rahoitus yhteistä. Sitten on yhteisrahoituskumppanuus, jossa rahoitus kerätään yhdessä, saadaan kriittinen massa aikaan. Sitten instituutionaaliset kumppanuudet, kuten Prima kolmantena, muitakin esimerkiksi artikla 985 ja 987. Näin todella voidaan yksinkertaistaa kumppanuuksia. Uskon, että tämä on asia, josta voimme keskustella täällä. on kiinnostava kuulla, mitä niistä ajattelette ja miksi haluamme näin toimia. Sitten vielä synergia. Ennen alustuksen päättämistä haluaisin kertoa teille, että mielestämme olemme synergiapuolella saaneet aivan läpimurtoja aikaan tämä huippuosaamisen merkki ja leima olisi mukana tämän alan lainsäädännössä. Kaikki, joka Horisontti Euroopassa määritellään huippuosaamiseksi, saadaan, se voi automaattisesti saada rakkojen rahoitusta. Avo, arvoin te tehdään samaan tapaan ja, ja samaan aikaan huomioidaan valtion tuki ja teemme yhteistyötä kilpailuosaston kollegan kanssa. Sitten nämä kumppanuudet, jotka mainitsin, saavat lisärahoitusta rakennerahastoista esimerkiksi. Aeronetit, niillä oli 30 prosenttia horisontti 2020 rahoitusta ja sitten 17 prosenttia kansallista rahoitusta. Nyt voidaan sekoittaa horisontti Eurooppa-rahoitus, rahoitus rakennerahastojen varojen kanssa. Tämä oli hyvin vaikea aikaisemmin ja se tulee helpottumaan merkittävästi. Puheenjohtaja Busek ja hyvät jäsenet, meillä varmaankin tulee tässä myöhemmin mahdollisuus vielä syventää näitä asioita kysymysten jälkeen. Kiitän, että sain tulla tänne tänään pääjohtajan pakee. Oma yksikköni on aina ollut täällä mukana vastaamassa ja auttamassa teitä tässä asiassa, joka toki vaatii paljon aikaa myös komission yksiköiltä. Haluaisin kiittää kaikkia ja pääsi pääjohtajaa myöskin. Uskon, että tulokset ovat erittäin hyvät. Olen niihin oikein tyytyväinen. Ja olen täällä nyt kuuntelemassa teitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Commissioner, for your presentation. Kiitos oikein paljon teille komission jäsen tästä alustuksesta. On aivan totta, että olemme tavanneet jo monia kertoja keskustellaksemme näistä samoista aiheista, mutta kun esitys on pöydällä, keskustelu on tietenkin erilaista. Kuten hyvin tiedätte, meillä on itse asiassa kolme mietintöä ja kolme keskeistä esittelijää. Yksi on täällä läsnä Henkilökohtaisesti edustaja Christian Ehler, joka on vastuussa Euroopan horisontin erityistä ohjelmasta. Olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä komission jäsen, tervetuloa parlamenttiin. Täällä parlamentissa samoin kuin julkisuudessa oltiin sitä mieltä, että kysymys on hyvin innovatiivisesta mietinnöstä ja siitä, mitä se merkitsee poliittisesti. Ja minusta tämä on innovatiivinen ja budjetti menee myös oikeaan suuntaan. Mutta pyydän ja anteeksi parlamentin luonteeseen kuuluu, että me saatamme tarttua teidän sanoihinne, mitä tulee tähän näin tavoitteisiin ja kunnianhimoon. Parlamentti on lukenut, että olette, mitä te olette julkaiseet budjetista ja 160 miljoonaa, jotka on korvamerkitty erityisesti kasvuun Euroopassa, niin se on asia, josta haluan pitää kiinni. Kaksi kysymystä liittyen sisäisten neuvotteluiden luonteeseen, mutta nyt tuntuu siltä, että 10 miljardia budjetista menee maatalouteen, jota toki voidaan eriyttää, mutta mutta näyttää siltä, että maatalous on prioriteetti numero yksi tutkimukselle Euroopassa. Sitä voitaisiin pitää hieman omituisena merkkinä. Toinen asia, mitä me pidämme hyvänä, ovat nämä äh, rahoitusvälineet. 3,5 miljardia, jota on otettu ohjelmasta rahoitusvälineitä varten, tulee olemaan poliittisesti haaste. Muista asioista yksi ehkä parlamentin tärkeimmistä projekteista on ollut laajentuminen. Mutta jos katsotaan budjettia, missä on otettu rahoja eri budjettikohdista tai eri ohjelmilta Ja mitä tulee tähän avoimeen pilveen, kysymys liittyy hieman nyt aikatauluun ja rahaan. Ja parlamentti haluaisi katsoa hieman tätä nopeaa vaihtoehtoa ja alhaalta ylöspäin lähestymistapaa. Tässä on tiettyjä kysymyksiä, joita te viittasittekin, kumppanuudet eh, esimerkiksi ja näihin strategisiin ohjelmointeihin, joka on kohtuullisen uusi eh, asia, joka jättää hieman avoimemmaksi sen, miltä prosessi saattaa näyttää. Tämä on asia, jota pitäisi myös selkeyttää hieman. Ja tärkeää on myös eh, jatkuvuus ja kunnianhimoja, mitä tulee kumppanuuksiin. Esimerkiksi Clean Sky, joka on ehkäpä yksi kaikkein johtavimpia projekteja, niin kysymys kuuluu, näemmekö, tuleeko tämä uudelleen ja kuinka? Ja te viittasitte myös synergioihin, mutta tässä ei kuitenkaan ole paljon sanoja rakennerahastojen synergiasta, joten miten se löydetään ja miltä se voisi näyttää. Ja vielä viimeinen asia. liittyy myös äh, sukupuolten välinen tasa-arvo. Äh, me, me olemme menettäneet 60 000 insinööriä vuosittain, vaikka olemme panostaneet sukupuolten välisen tasa-arvopolitiikkaan. Naiset yleensä pysyvät eh, prosessissa kauemmin, mutta me menetämme yksi eh, viidesosan naisista muutaman vuoden sisään siitä, kun he ovat aloittaneet eh, työnsä. Millä tavalla me voisimme hyödyntää tätä potentiaalia? Anteeksi nyt, että tässä esitin tämä näin nopeasti kaikki. Tässä on todella paljon asioita ja jotkut kollegoista vielä ehkäpä lukevat tätä tekstiä, mutta tässä on muutama asia. Kiitos oikein paljon kollega tästä puheenvuorosta. Edustaja Dan Nikka on Euroopan horisontista vastuussa yhdeksännestä puiteohjelmasta. Käsittääkseni edustaja Kamson Ruis puhuu hänen paikallaan. Puhu siis Dannikan puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys koskee, hyvä, voinko siis saman tien pitää puheenvuoroni, nyt kun minulla on puheenvuoro, jos teille sopii, niin. Nikan puolesta siis viesti seuraavana. Hän pyytää, että korostan ne kolme asiaa. On tärkeää, että saadaan kunnianhimoisempi budjetti. Luvut jo saatiinkin. Parlamentti pyrkii siihen, että budjettia lisätään niin, että saavutettaisiin tavoitteet. Tämän lisäksi yksinkertaistamisen ja paremman jäsentämisen lisäksi olisi tärkeää, että edistettäisiin kaikkien Euroopan tutkimussetimien tasapainoisen osallistumisen edistämistä. Edelleen olisi tärkeää, että ohjelma olisi rakentava ja toisi korkeaa lisäarvoa Euroopan tasolla ja että siitä koko yhteiskunta hyötyisi ja kansalaiset siitä hyötyisivät. Tietenkin, no ei tästä budjetista sen enempää sano. On, tämä lisäys oli tarpeellinen. Parlamenttihan ehdotti väliarviossa tätä Komission ehdotus herättää tiettyä huolta, koska tämä lisäys koskee pilareita 2 ja 3, mutta ensimmäisen pilariin ei lisäystä tule. Tämä avointa tiedettä koskeva pilari, joka kattaa huippuosaamisen ja se on perusta kaikille muille. Ja olisi tärkeää, että se saisi suhteessa saman verran kasvua. Edelleen olen huolissani siitä, en oikein ymmärrä, mikä logiikka on yhteiskunnan haasteiden ja teollisuuden kilpailukyvyn välisellä linkillä. No, minulla on tässä erityyppisiä huolia. Ymmärrän, että tällaiset siilot on vältettävä ja tehtävä horisontaalisempi ohjelma, mutta esimerkiksi tämä klusteriasia ja osallistava yhteiskunta ja turvallinen yhteiskunta, en oikein näe tätä logiikkaa. Esimerkiksi humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet saattavat tässä vähän jäädä syrjään. En oikein todella ymmärrä tätä logiikkaa, joka johtaa siihen, että tietyt alueet jätetään toisten varjon. Olen huolissani myös tästä joustavuudesta eri alojen välillä, joka aiheuttaa toimintalojen välistä kilpailua, eikä se ole riippuvaista hankkeen laadusta, vaan pikemminkin – tietyn yksikön kyvystä toimia. No, operatiivisella puolella joitakin huolia myös on. En tiedä, onko olemassa tällainen ohjelmakomitea komitea, klusterikohtaisesti vai onko näitä useampia kuin yksi. Mutta se nyt on vielä, menee vähän yksityiskohtiin. Olen iloinen siitä, että tämä sinisen kasvun klusteri on täällä tämän yksi tärkeimmistä asioista tulevasta ajatellen. Olisi myös hyvin tärkeää, että kehitettäisiin Eh, sinisen talouden julkisen ja yksityisen välinen kumppanuus. Emme ymmärrä, miksi eh, Mare pääosasto rahoittaa tiettyjä hankkeita. Olisi hyödynnettävä yksityistä eh, investointia ja synergia. Terveysklusterien on huolestuttavasti otettu miljoonan, ge, miljoonan genomin hanke Tähän pitäisi ottaa muitakin asioita. Tarvitaan tutkimusta, mutta alustat ja logistiikka ei niinkään ole tärkeää. En oikein myöskään ymmärrä, kuinka konkretisoidaan nämä tehtävät. Nyt haluaisin keskittyä tähän pk-yritysten välineeseen. Se on käsittääkseni ollut hyvin myönteinen, eikä se ole vielä päässyt loppuvaiheeseen jatkuvuus olisi tässä tärkeää, niin että se on mukana tässä kiihdyttämiskysymyksessä, niin uskon, että joustavuus rahoituspuolella on hyvä. Pekoyritykset ovat vahvasti riippuvaisia tuista enemmän kuin lainoista ja voi olla, että tässä sitten nämä pk-yritykset eivät niin hyvin voi tulla mukaan, eikä se onnistu yhtä hyvin niin kuin aikaisemmin. Olen siis huolissani Tästä asiasta minusta on tärkeää, että säilytetään pekoyrityksen omalaatuisuus, että sitä vahvistetaan. Sitten tämä seuraava väline on hyvin tärkeä myöskin. Sen uudistuksissa olisi tärkeää muistaa, että mukana on Luxemburgin kaltaisia maita, jotka luultavasti eivät tarvitse sitä. Tutkimuksen ohjelmassa seitsemän oli erityisohjelmaa, joka koski alueita eikä maita. Joten en tiedä, jos tämä wardening-asia voidaan käsitellä toisella tavalla ja huomioida ne maat, jotka, joilla on vaikeuksia osallistua tähän. Sitten synergia. No Minun mielestäni meidän pitää pystyä tunnistamaan konkreettisia aloitteita ja hankkeita, joiden kautta voidaan paremmin hyödyntää rakennerahastoja ja synergiaa Horisontti 2020 ohjelman kanssa. Minulla on useita ajatuksia, jotka pyrin muotoilemaan tarkistuksiini. Solamente voy a concluir diciendo... Vielä lopuksi taas saa arvokysymyksiin lisää kunnianhimoa. Haluaisin muistuttaa, että väliarvioissa ehdottimme, että tasa-arvo voisi olla yksi kriteeri. Ehdottimme myös kansallisia ohjelmia koskien tutkimuksen tasa-arvokysymyksiä. Näin voitaisiin parantaa tasa-arvon puolta tässä Horisontti Eurooppa-ohjelmassa. Sitten tämä kumppanuksen yksinkertaistaminen on hyvä idea. Speaker. Kiitos oikein paljon. ESR-ryhmän nimissä edustaja Kosunovski, teillä on puheenvuoro. Kiitos pane předsedo. Děkuji taky panu komisaři za... Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös komission jäsenelle. Kiitos, että tulitte uudestaan tänne valiokuntaan. Komission jäsen käsittelee tärkeitä aiheita, kuten tutkimuksia ja kehityksen tulevaa rahoitusta. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että tutkimuksen ja kehityksen on edelleen oltava EUn rahoituspuitteiden moottori. On tärkeää, että tätä lähestymistapaa tuetaan. Hienoa, että varoja lisättiin, koska tutkimus ja kehitys, innovaatio luovat pohjan kilpailukyvylle, jotta voidaan pärjätä maailmanmarkkinoilla. Tutkimus ja innovaatio vaikuttavat myös tulevaan kehitykseen Euroopan unionissa. Komission jäsen olen hyvin iloinen siitä, että totesitte, että Yhdysvaltain suuntaan voidaan kääntää katseet, mutta ei kannata silti kopioida Yhdysvaltain järjestelmää. Yhdysvaltain järjestelmä on syntynyt eri oloissa kuin mitä meillä Euroopassa on ja kehittynyt vuosien saatossa. Monenlainen riskipääoman käyttö – jota olemme Yhdysvalloissa nähneet, ei olisi meillä niin järkevää. Kysyisin sitä, miten riskipääomasta voisi tulla suurempi, keskeisempi tekijä tämän ohjelman puitteissa. Koska Eurooppa verrattuna Yhdysvaltoihin on aina kulkenut sellaista tietä, että pyritään välttämään riskit. Mutta innovaatioiden yhteydessä – riskillä on aina keskeinen merkitys. Ja viittaisin vielä siihen, mitä kollegat ovat sanoneet. Miten saataisiin yksityistä pääomaa mukaan tukemaan kaikkia näitä ohjelmia, että saadaan toinen rahoituslähde tällä tavalla. Sitä en oikein ymmärtänyt asiakirjoista, eli miten nämä kaikki asiat voidaan yhdistää toisiinsa. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa seuraavaa. Pidän hyvänä korotusta verrattuna muihin ohjelmiin. Lisäkorotus olisi tietenkin aina tervetullutta. Poliittista keskusteluahan käydään budjettikeskusteluiden yhteydessä, ja kiittäisin tästä korotuksesta. Se oli merkittävä askel tutkimuksen saralla. Ryhmämme voi vain tukea sitä. Muiden ohjelmien yhteydessä meillä on varaumamme. Kiitos. Seuraavana puhuu Alden nimissä edustaja Kiitokset. Ähm, hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette täällä selvittämässä niitä kysymyksiä, joita meillä on komission ehdotuksesta Horizont Euroopasta. Kuten kollegoillani, minulla on paljon kysymyksiä, mutta nyt haluaisin ottaa vain yhden asian erikseen esille. Haluaisin keskittyä eurooppalaiseen innovaationeuvostoon ja sen käytännön työhön. Mikä tasapaino tulee olemaan tasapaino se innovointineuvostossa Puhun tässä rahoituksesta, mutta myös siitä, mikä, kuinka paljon keskitytään muuhun. Ja sitten haluaisin myös yhteisyrityksistä puhua. Tiedän, että niiden taholla on vielä paljon epävarmuutta, mutta toivon, että voisitte sanoa, koska komissio tulee esittämään selkeän viestin yhteisyritysten tulevaisuudesta – ja sitten vielä lopuksi, entä sitten koko ehdotuksen äh, aikataulu, Horizon Europe ja äh, monivuotinen rahoituskehys. Ja toivon mukaan voimme keskustella tästä pian uudestaan. Madam. Kiitos oikein paljon teille. Lyhyestä ja ytimekkäästä selkeästä viestistänne. Edustaja Dalunde, vihreiden nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia komission jäsenelle hyvästä ehdotuksesta. Ottaen huomioon, miten hankalissa oloissa tehdään työtä, voimme olla ylpeitä monista ehdotuksen osista. On hienoa, että huippuosaaminen on ihan keskiössä ja odotamme mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä sekä komission että varjoesittelijöiden kanssa. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensin ilmastotoimet. Kun katson tilintarkastusta, joka tehtiin horisontti 2020. Tavoitteeseen ei päästy, se oli 35 prosenttia. Näyttää siltä, että päädymme 30 prosenttiin. Ja koko tilintarkastus kyseenalaistaa sen, onko 30 prosenttiakaan kovin täsmällinen luku, kun ajatellaan, että jotkut ohjelmat – olivat sellaisia, että niitä kutsuttiin ympäristötoimiksi, ilmastotoimiksi, mutta ne eivät olleet kuitenkaan. Eli miten voitte huolehtia siitä, että päästään seuraavan ohjelmakauden aikana tuohon 35 prosentin tavoitteeseen toiseksi? Kun kysyntää niin paljon kysyisin, mitä teemme, jotta voimme huolehtia siitä, että tämän prosessin lisäksi huolehditaan siitä, että jäsenvaltiot lisäävät varojaan tutkimukseen ja kehitykseen niin, että saadaan käyttöön – Barcelonan julkilausuman mukaiset kolme prosenttia. Ja kolmanneksi sekä komissio että parlamentti ovat hyvin innoissaan ajamassa tätä aihetta nopeasti, mutta neuvosto tuntuisi vähän hidastelevan. Eli kysymykseni kuuluu, miten voimme huolehtia siitä, että saamme sovun aikaiseksi, jotta päästään eteenpäin jo vuonna 2021. Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Silikiottis. Eh, Kiitos puheenjohtaja. QNGL-ryhmän nimissä haluaisin toivottaa tervetulleeksi komisen jäsen Moidaksen tänne tänään iltapäivällä. Me sanoimme useaan otteeseen, että nämä ohjelmat, joita täytäntöön pannaan, mukaan lukien Horizon Europe, Niissä on paljon positiivisia asioita, mutta myös heikkouksia, jotka on korjattava. Me uskomme, että yhteydet yksityisen sektorin ja akateemisen sektorin välillä usein merkitsevät sitä, että tutkimustulokset siirtyvät vain yksityisten käsiin, eivätkä hyödytä meitä kaikkia. Ja että tuntuu siltä, että tässä haetaan vain nopeita voittoja eikä yhteiskunnan yhteistä yleistä hyvää. Ja me olemme vakuuttuneita, että Euroopan parlamentissa meidän täytyy varmistautua, että saamme parempia tuloksia sillä rahalla, mitä käytämme, ja siitä olemme samaa mieltä. Myös äh, GUE-ryhmän nimissä meidän vetomuksemme on hyvin selkeästi vastaan sitä, että äh, rahoitettaisiin äh, sotilaallista tutkimusta. Tämä voisi olla kauhea seura- Tällä voisi olla kauheita seurauksia Euroopan unionin kansalaisille ja haluaisin painottaa tätä. Horisontti 20-20 ikävä kyllä, sitä on rahoitettu lähteistä, jotka eivät aina kunnioita, tai niistä on rahoitettu asioita, jotka eivät kunnioita aina ihmisoikeuksia, kuten esimerkiksi Israel, joka miehittää Palestiinan alueita, tämä ei, eikä kunnioita tippaakaan ihmisoikeuksia. Me tarvitsemme myös selkeitä uudistuksia, kun on kysymys tuesta ohjelmille, jotka toimivat niin kutsutussa todellisessa taloudessa ja työpaikkojen luomisessa. Mitä tulee rahoituksen saamiseen, pitää varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa on mahdollisuus saada rahoitusta, koska kaikissa jäsenvaltioissa ei ole yhtäläistä mahdollista osallistua näihin ongelmiin, joka merkitsee sitä, että hyvin pienet ja pk-yritykset jäävät tappiolle, koska niillä ei ole mahdollista samalla tavalla päästä näihin ohjelmaan ja kilpailla yhtäläisestä lähestymistä vastaan. Kiitos. Kiitos paljon. Ja nyt ENFN, missä edustaja Kappale. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen, että olette täällä valiokunnassa jälleen. Kiitos myös hyvästä yhteistyöstä parlamentin jäsenten kanssa. Olette todella esimerkki siitä, miten hyvin ja intensiivisesti yhteistyötä voidaan tehdä. Käymme keskusteluita usein ja se on merkityksellistä. Kolme seikkaa yrittäjien kannalta kannattaisi ottaa tässä keskustelussa esiin. Ensinnäkin, että innovaation tutkimuksen ja kehityksen osalta saatiin korotus monivuotisiin rahoituskehyksiin, ehkä aina liian vähän rahaa, mutta kuitenkin on tärkeää, että saatiin tällainen – symbolinen eli, eli että tutkimus, kehitys, innovointi on keskeisessä roolissa, kun ajatellaan Euroopan moottoria. Ja sitten yrittäjiä, jos ajattelen erityisesti, oli hienoa, että sanoit, että Euroopan horisonttiohjelman pitäisi ottaa siihen, että voidaan myös rakennevaroja käyttää yhteisrahoitukseen – Tämäkin on kysymys, joka on ollut vuosikausia esillä. Ja tämä on hyvin tärkeää juuri, jotta rakennevaroja voidaan kyseisissä maissa käyttää. Sitten kolmas seikka, joka on myös ollut keskusteluissa pitkään esillä, että saataisiin enemmän varoja investointia siihen, että saadaan tuotteita todella markkinoille horisontti 2020 kautta. Eli ei tuottaisi ainoastaan perustutkimusta. Pari lyhyttä kysymystä PK-yrityksiin liittyen. Euroopan horisonttiohjelman osalta tuskin tarvitsee painottaa tätä oman maan osalta, Itävallan osalta. 460 yritystä on saanut horisontti 2020 varoja. Investoinnit ovat olleet mittavia. Pidän myön, teistä si myönteisenä sitä, että pidetään kolmesta pilarista kiinni ja korotetaan varoja, mutta Euroopan horisonttiohjelma, onko niin, että 20 prosenttia varojen sitomista tapahtuu aikaisemman mallin mukaisesti, kun ajatellaan pk-yrityksiä. Onko niin, että tulevaisuudessakin ohjelma jatkuvasti arvioidaan ja esitetään yksinkertaistamistoimia? Ja pikku lisäys vielä. Mäkin markkinaohjelmista. Myönteistä olisi keskittyä todella PK-yrityksiin. Kysyisin, miten tässä lopulta toimitaan? Onko niin, että Enterprise Europe-verkostoa vahvistetaan vai puhutaanko enemmän kuluttajasuojasta, vaiko jopa molemmista? Kiitos. Kiitos paljon teille kaikista näistä huomioista. Tässä olivat poliittisten ryhmien edustajat ja esittelijät totta kai, ja nyt muut puhujat. Edustaja Martin. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Kollegat ovat täällä jo puhuneet aika yleisellä tasolla. Haluaisin esittää teille nyt kysymyksen vähän kohdennetummasta asiasta, vaikka tämä ei oikeastaan teidän salkkuun kuulukaan Sefkovicille pikemminkin, mutta innovointi ja tutkimus on teidän, te olette sen herra. Haluaisin kysyä teille näistä akkuista ja airbusista, Miten aiotte edistää tätä yhteistyötä ja innovaation alalla, joka on melkein välttämätöntä meille Euroopassa – Olemme kaikki tietoisia siitä, että kiinalaiset investoivat massiivisesti. Ja kun puhutaan näistä yhteistyöasioista, TP muista on ollut vaikea tietää, miten mikäkin innovaatio voidaan ottaa siihen mukaan. Olisi ehkä hyvä helpottaa tätä toimintaa. Ehkä me tarvitsemme erityisbudjetin tähän, ottaen huomioon, että tilanne kiireellinen ja ottaen huomioon nämä suuntaviivat, jotka koskevat auto liikenteen siirtymistä sähköiseen liikenteeseen niin, että emme toistaisi menneisyyden virheitä, koskien esimerkiksi aurinkosähkö, voisitteko antaa meille tarpeellista potkua tähän? Missä Marias. Kiitos, edustaja Marias. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin äh, myös toivottaa komission jäsen Moirasin tervetulleeksi valiokuntaamme ja Haluaisin olla samaa mieltä kanssanne siitä, että aihe on hyvin tärkeä, aloite on hyvin tärkeä. Eikä meidän tulisi seurata USAta kaikessa, mitä se tekee. On asia, mikä meidän pitäisi muistaa, nimittäin 1980 lähtien Pell-lainsäädännöstä äh, lähtien USA äh, preferoi omaa teollisuuttaan. Patentit ja patenttien myöntäminen on asia, joka hoidetaan USAn sisäisenä asiana ja on paljon vaikeampaa käyttää sitä USAn ulkopuolella. Joten se raha, julkinen raha, jonka me investoimme eurooppalaisiin patettiin, täytyy huolehtia sitä, että eurooppalaiset yritykset käyttävät niitä sitten Euroopassa eh, vain poikkeuksellisesti Euroopan ulkopuolella. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä USA tekee. Suojelee omaa, eh, omia investointejaan, rahansa, eh, lisäarvoaan ja emmekä me voisi tehdä Euroopassa jotain vastaavaa. Eli meidän ei tulisi tai siis meidän tulee käyttää rahaa innovointiin, tutkimuksiin, patentteihin ja muuhun, mutta ei antaa kuitenkaan niitä lähes ilmaiseksi jenkkien yritysten käsiin. Tällä tavalla me voisimme luoda enemmän uusia työpaikkoja Eurooppaan ja käyttää tätä innovaatiota Euroopan hyödyksi. Uh, Kiitos paljon. Ja sitten Stila Kriček. Äh, Kiitos paljon, puheenjohtaja, komission jäsen. Minulla olisi pari huomiota. Niin istun täällä eturivissä. Minulla olisi pari huomiota. Ja poisin tsekin kieltä mielelläni, jos se ei teitä haittaa. Muuten voimme puhua toki jotain muuta kieltä. Ensinnäkin Olisin sitä mieltä, että on tarpeen, että lisätään sitä BKT-osuutta, joka käytetään tutkimukseen ja kehitykseen. Pitäisi päästä tuohon kolmeen prosenttiin. Tiedän, että tuollaisten tasojen aikaansaaminen on hankalaa, mutta – jäsenvaltioilla on omat mahdollisuutensa. On tärkeää, että näihin klustereihin ei sidota ainoastaan suuria valtioita, vaan myös pienemmät ja keskisuuret valtiot pääsisivät näihin klustereihin mukaan. Näin, jotta pieniä maita ei jätetä näiden tärkeimpien alojen ulkopuolelle. Toiseksi, perustutkimus. perustutkimukseen ei liity paljonkaan patentteja, mutta kyllä se tärkeää on, jotta päästään eteenpäin. Klustereiden muodostamisessa ei saa unohtaa sitä, että on olemassa myös perustutkimusta, jota on vahvistettava. Koska muutenhan meiltä kysytään, mitä te oikein olette hyväksyneet siellä parlamentissa. Ja sitten vielä kolmantena teknisen työn houkuttelevuus. Sadan vuoden ajan Eurooppa on vienyt teknisiä ajatuksia, on kouluttanut nuoria hyvin ja sitten tuotanto ja tutkimus toteavat, että meillä ei ole riittävästi koulutettua henkilöstöä tarjolla. Tiedän omasta kokemuksesta tämän. Meitä oli omassa yliopistossani – pari sataa, nyt pari kolmekymmentä. Miltä tämä tilanne voi näyttää tulevaisuudessa? Niin, haluamme kohti vähän hiilisempää taloutta, mutta ei kaikkea voida toteuttaa yhdessä yössä. On tärkeää, että ohjelmat, joista tänä päivänä puhumme. Ottaa huomioon esimerkiksi vedyn, hybridivaihtoehdot voitaisiin ottaa esiin ja, ja vetykennojen tehon parantaminen. Nämä olisivat tärkeitä kysymyksiä, joihin ne kiinnitetä riittävää huomiota. Unohdetaan yhä uudestaan, että vuoteen 2020 mennessä osan polttoainetta pitäisi olla vetyä. Kiitos. Viiden menen puhuja listalla. Last but not least, edustaja Griffin. For being at... E- Kiitos. Olen kiitollinen, että olette jälleen täällä Itressä. Me olemme käyneet hyvin rakentavaa vuoropuhelua teidän ja teidän tiiminen kanssa sen jälkeen, kun teistä komission jäsen tuli. Olen äh, hyvin samaa mieltä kollegani kanssa vihreistä, samoin mieltä Airbusista ja sähköistämisestä. Kiitokset myös kommenteista edellisestä ITRE-kokouksesta, kun te sanoitte, että Brexit on menetys molemmille osapuolille, koska Eh, jos me haluamme pysyä etunenässä Euroopassa energiassa, digitaalisissa asioissa, tulevaisuudessa, työpaikoissa, niin meidän täytyy olla mukana tutkimuksessa. Olen samaa mieltä myös uudistuvista, kuten te sanoitte. Mutta on erittäin tärkeää, että me investoimme koko tuotantoketjuun, johon eh, liittyy myös eh, arvioiminenkin. Me olemme keskittyneet liikaa itse vain tuotantoon eikä niinkään tutkimukseen ja kehittämiseen ja arvioimiseen. Meidän täytyy toimia paremmin ja ehkä te, hyvä Carlos, voisitte antaa minulle sen vastauksen, mitä Iso-Britannian hallitus ei voi antaa. Mikä tulee olemaan Iso-Britannian rooli kaikessa tässä hienossa? Kiitos oikein paljon. Toivon, että teille saadaan selkeä vastaus. Kiitos kaikille kollegoille tästä keskustelusta. Se on hyvin tärkeää meille. Tiedätte, että meillä on hyvin vähän aikaa, joten pitäisi huolehtia tarkkaan siitä, että kaikki saadaan päätökseen neuvottelut myös kahdeksassa kuukaudessa. Tämä ei ole helppo tehtävä, mutta tähän pitäisi valmistautua. jäsennelty vuoropuhelu on hyvin tärkeä meille, koska meillä on kahdeksan kuukautta saada kaikki päätökseen, myös neuvottelut neuvoston kanssa. Komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos kaikille, kaikista näistä kysymyksistä. haluaisin kiittää kaikista yhteyksistä, joita meillä on tähän mennessä ollut. Sydämestä kiitokset. Nyt järjestyksessä Christian Ehleristä lähden liikkeelle ensimmäisestä kysymyksestä, joka liittyy budjettiin ensinnäkin. Ja kuten sanoin, tietenkin, olenko tyytyväinen tulokseen? Kyllä. Riittääkö tämä? Ei. Mutta tämä on se, jolla on nyt pärjättävä ja olen todella iloinen siitä, että parlamentti taistelee Tiedätte, mikä minun kantani on tässä. Mutta tärkeästä aikaansaannoksesta on kyse. Kysyitte ihan suoraan seikasta, joka liittyy luonnonresursseihin ja ruokaan. Tämä budjetin osa on kasvanut merkittävästi, koska minusta tuntuu, että se oli liian pieni aikaisemmin. Jos katsotaan muita klustereita, kuten ilmasto, energia ja liikkuvuus, 15 miljardia – tai digiteollisuuteen 15 miljardia. Eli jos tulevaisuudessa on kyse digiteollisuudesta ja 15 miljardia sinne klusteriin tai liikkuvuus, energia ja niin edelleen. Jos puhutaan ruoasta ja siitä, jos puhutaan kiertotaloudesta ja siitä, mitä me syömme tulevaisuudessa, niin tämähän on kaikkein tärkeintä. Eli vaikka tässä on kyse suuresta korotuksesta, niin korotus oli kyllä paikallaan, kun ajatellaan tätä osaa ohjelmista. Joten olen ylpeä tästä korotuksesta, koska se osoittaa kunnianhimon tason täällä Euroopan komissiossa. Tässä kysymyksessä halusin antaa tämän siis selitykseksi näistä luvuista. Viittasit sitten myös tähän laajentamiskysymykseen ja huippuosaamisen levittämiseen budjetissa. Tämä on todella tärkeä osa työtämme. Todella kyse oli periaatteesta, että voidaan kaksinkertaistaa tämä ohjelman osio. Se on ratkaisevan tärkeä niin monen maan kannalta, eli pidetään tätä esillä asiana. Myös tuntuu, että tulee laajentaa välinen vaikutusmahdollisuuksia. Ja sitten avoin tutkimus ja pilvitiedot. Emme siirry puheista tekoihin. Näistä on tullut nyt realiteetti. Me tarvitsemme nyt tiekarttaa. Meidän on ymmärrettävä, mitä haluamme. Kiitos näistä kommenteista. Ja sitten teknisempi kysymys, joka liittyy strategisen suunnittelun tai ohjelmoinnin kysymykseen. Haluamme nimittää sitä sitten millä nimityksellä tahansa. Haluan selkeästi sanoa, että strategisen suunnittelun ajatus oli jo olemassa. Se on ollut jo aikaisemmin siis olemassa ja se on hyvin tärkeä, kun ajatellaan sitä, että lähdetään liikkeelle siitä, mitkä ovat juridiset asiakirjat, sitten työohjelma, sitten strateginen suunnittelu. Luultavasti puhumme siitä vähän enemmän tällä kertaa kun ajatellaan, miten määritellään meidän missiomme näiden kriteereiden mukaan. Mutta ymmärrän strategisen suunnittelun kommenttinne. Selkeämminkin olisi voitu esittää tätä ja varmaan voidaan tulevaisuudessa, kun puhutaan siitä, mitä strateginen suunnittelu on ja mitä ei ole. Mutta tämä tulee menneisyydestä, mutta ehkä puhumme tästä tällä kertaa enemmän sitten synergiasta vielä. Kiitos kommenteista. Minusta rakennerasto-ohjelmassa on tämä sanamuoto. Se ei ollut näin yksityiskohtaisesti ehdotuksessamme, kuten nyt esitin teille kaikille, mutta rakennerahastojen ohjelmassa se on. Joten sieltä se nähdään. Siksi halusin tämän sanoa, koska se ei ollut niin näkyvä. Kristian Eller löysi tämän hienosti sieltä. Se ei ole niin pieni asia meidän ehdotuksessamme, mutta se on monivuotisissa rahoituskehyksissä rakenteellisten ohjelmien osalta. Ja sitten sukupuoliulottuvuus, muut jäsenet kysyivät myös tämän kysymyksen. Minusta tuntuu, että kyse on tärkeästä aiheesta, että pitää nyt hoitaa ajatellen tulevaisuutta. Me tiedämme, miten Pohjoismaissa tasa-arvopolitiikka on toiminut. Tasa-arvopolitiikka toimii, kun sitä todella ajetaan tehokkaasti, kun on selkeät tavoitteet ja vaaditaan enemmän e- eri ohjelmakohdissa. Hyvin monet naistutkijat, jotka osallistuvat me sanovat, että he tuntevat olonsa niin tervetulleeksi, koska meillä on 40-50 prosenttia panelisteista naisia, ja tämä on erilaista monille verrattuna omiin kotimaihin, joten ei pitäisi myöskään suhtautua meidän omaan työhömme liian kriittisesti, koska olemme tehneet jo paljon hyvää työtä. Mutta haluaisin kyllä olla kunnianhimoisempi. Voitte luottaa minuun tässä työssä. Fredrik, Andreas ja Danica, kysymykset. Soledad, vastaisin ensinnäkin budjettikysymyksiin. Olen tietenkin iloinen siitä, mitä saatiin aikaan, mutta korkeampikin kunnianhimon taso olisi mahdollista. Joten toivottavasti meillä on liittolaisia edelleen, jotka pyrkivät saamaan jäsenvaltiot ymmärtämään, miten tärkeästä budjetista on kyse. Sata on lukuna hyvin symbolinen luku. Toivon, että jäsenvaltiot ymmärtävät tämän viestin. Ja sitten edustaja Niikka esitti kysymyksiä kansalaisuudesta – Siksi nämä missiot ovat niin tärkeitä. Koska joskus halutaan kansalaiset mukaan osallistumaan, jotta voidaan saada tehtyä sellaista työtä, joka olisi kansalaisille tärkeää. Tämä on minulle tärkeä kysymys tulevaisuudessakin. Miten voimme paremmin selittää kansalaisillemme, mitä me teemme? Tämän työn kautta voimme selittää paremmin, hyvä niin. Kysyitte myös ensimmäistä pilarista ja korotuksista. Minusta tuntuu, että jos katsotte kaikkia budjettikohtia ja pohditte, mikä on kaikista tärkein. Ja katsotte niitä kaikkia ja keskeisin on Euroopan tutkimusneuvosto. Me olimme hyvin varovaisia, pyrimme huolehtimaan siitä, että suurin osa koko tähän ohjelmaan tulee ykköspilariin. Mutta kuten alustuksessani sanoin, on aina vaikea tehdä valintoja, mutta tutkimusneuvosto vaihtoehto oli minulle hyvin tärkeä. Jall. Puhuitte myös tästä yhteiskunnallisista haasteista. Mielestäni yhteiskuntatieteet ja yhteiskunnalliset haasteet ovat äärimmäisen tärkeitä. Jos katsotte meidän ehdotusta meidän yksityiskohtia, näette, että meillä on täällä nämä eri toiminta-alat, demokratia, tulevaisuuteen katsominen, yhteiskuntatieteet, joilla puolustetaan demokratiaamme ja näin saamme lisää ohjelmia tämän puolelle. Sitten kulttuurinen perintö, yhteiskunnalliset muutokset, katastrofit, yhteiskunnallinen häiriönsietokyky, kaikki nämä on määritelty huolellisesti ja niiden pitää olla osa koko tätä ohjelmaa. Meidän on oltava tietoisia siitä, että nämä yhteiskunnalliset haasteet on ala, joka on määriteltävä huolellisesti. No niin, kollega tuolla ulkopuolella jo odottaa, mutta haluaisin vielä lopuksi todeta, että PK-yrityksistä innovointineuvosto on juuri tätä varten PK-asiat eh, ja tämä innovointineuvosto, kaikki nämä kiihdytysasiat liittyvät tähän myös. PK-puoli ei, ei katoa, vaan se paranee. Samoin tämä innovointiin fast track ei myöskään niin katoa, vaan se hoidetaan vaan vielä paremmin. No, puheenjohtaja nyt vähän tässä vilkuilee minua. Yritän vielä lyhyesti, todella, todella lyhyesti vastata kaikille. Ja sitten voin kahden kesken vielä palata näihin asioihin. Tisenauski pyysi, kysyi minulta riskipääomasta ja minusta se on tärkeä asia. Tiedät, että minä olen vahva riskipääoman kannattaja, tällainen rahastojen rahastojen kannattaja. Siitä on tulossa todellisuutta. Se, siinä yksi, yksi vuosi julkaista kolme yksityistä, eli jo, e, vai yksi euro julkista kolme euroa yksityiseltä puolelta. Ja nyt meillä on managerien valinta menossa ja olen jo allekirjoittanut ensimmäisen managerin kanssa tämän asian. Nyt on siis kerättävä yksityisiä varoja. Olin Prahassakin muutama päivä sitten ja olin oikein innostunut siitä, minkä tyyppisiä yrittäjiä siellä tapasin. Madame Verinka, you asked me a very uh, detailed... Um, uh... Verinka, kysytte näistä polun näyttäjistä ja kiihdyttäjä kysymyksistä uskon, että tulemme toimimaan vähän niin kuin ERCn kanssa. Emme jaa näitä summia valita, välittömästi. Tämä on tällainen alhaalta ylös lähestymistapa, mutta, jo, mutta ehkä tässä jonkinlainen kuva voidaan saada sitten nämä eri välineet ja, ja nopeaa toimintaa ja ja kysymykset. Tällä tavalla tämä suurin piirtein jaetaan. Uh, Dalunde. Uh, Dalunde esitti kysymyksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä ilmastotoimista. Kuten näette, pidämme kiinni tavoitteista. Ei ole kysymys siitä, että tavoitteet häviävät, vaan tavoitteet pysyvät. Mutta kysymyksen oli vaikeampi. Se koski sitä, mitä tapahtui, miksi emme ole selkeästi saavuttamassa tuota tavoitetta. No, tässä oli käsittääkseni eri asioita, mutta yksi koski sitä, että Meillä on paljon tällaista alhaalta ylös tutkimusta, jota ei otettu huomioon. Esimerkiksi ERC-hankkeet, joiden kautta autettiin niin ilmastotoimia. Oikeastaan nämä eivät alussa löytyneet, koska tämä oli alhaalta ylös. Emme edes tienneet tällaista toimista. Nyt koetamme saada kaikki nämä kasattua ja meidän on ponnisteltava vielä voimakkaammin. Täällä puhuitte näistä takkeistakin ja se on tärkeää. Me todella uskomme tähän. Näin juuri haluamme toimia. Emme halua vain olla mukavia, vaan tämän tärkeä näissä tehtävissä. Haluan, että meillä on myös ilmasto tehtäviä täällä. Sitten puhuitte neuvostosta. Toivon, että saan tukenne niin, että saadaan kaikki mukaan. Sitten eh, edustaja Otis, eh, kysyitte yksityisen bisneselämän ja yliopistoelämän linkkejä, vapaa tiede, vapaa data, vapaa pääsy, kaikkien tietojen julkisuus todella on tärkeää. Veronmaksajien on saatava nämä tutustuttavakseen. Tämä ei ole mikään suljettu yksityinen tietopaketti, vaan kaikkien käytettävissä. Sitten sanoitte, että vastustatte sotilaallista puolta. No sehän ei ole osa keskustelua, koska Euroopan, Horisontti Eurooppa on, on siviilialan hanke eikä sotilaallinen. Ja voinkin tässä roolissani vahvistaa teille, että me tulemme säilymään niin kuin olemmekin, eli emme mitään, tutki, mitään sotilaallista tutkimusta Euroopan horisonttiohjelman puitteissa tee. Sitten puhuitte näistä maista, eri maista. Tiede on nähtävä siltana selkkauksille. Meidän on huomioitava kaikki maat myös kaikkein vaikeimpina aikoina maailmassa saadaan rakennettuja siltoja, riippumatta siitä, mikä maa on kyseessä. Mainitsitte yhden maan erityisesti, mutta nämä kaikki ovat tärkeitä. Sitten edustaja Kapelle, kiitoksia jatkuvasta tuestanne ja sanoistanne. Kuten todettu totesitte, synergia on valtavan tärkeä tulevaisuuden kannalta. Nyt meillä on rakennerahastot ja Euroopan horisonttiin toiminnassa. Kyseessä ei ole ainoastaan perustutkimus, kuten sanoitte, puhuitte tästä 20 prosentin tavoitteesta. Ja se ei ole näissä ehdotuksissa mukana, mutta jos katsotte historiikkia, niin olimme sen yläpuolella jo PK-yritysten osalta. Olen aivan varma, että tässä pysytään, mutta meillä ei ole mitään varsinaista tavoitetta, havaitsitte sen kyllä ihan tarkkasilmaisesti, mutta suoraan sanottuna uskon, että emme tarvitse siitä tässä kohtaa. ERCltä saadaan paljon potkoa sille puolelle. Sitten vielä hyvin lyhyesti Eduard Martinille kysyitte asiasta, joka on todella tärkeä. Nämä tehtävät, nämä missiot, en oikein sano kuinka tämä ranskan kielellä sanottaisiin, mutta nämä eri haasteet ja tehtävät. Eh, näissä eh, akuissahan on juuri tästä kysymys, jos voisi olla Euroopassa sellainen missio, jossa sanottaisiin selvästi, että euro, eurooppalaisten olisi oltava ylpeitä siitä, että olemme luoneet ensimmäiset akut, joiden kanssa voidaan lentää, tai auton, joka on täysin päästötön. Jos näin voisin sanoa, niin ihmiset ymmärtäisivät, jos tänä päivänä sanotte, että kuinka teemme parempia akkuja, niin eivät ihmiset oikein ymmärrä, mitä, mist, mitä tarkoitetaan. Minä pidin paljon tästä akkuesimerkistä. Meillähän tämä 10 miljoonan hinta ja kasvussa ollaan näiden keskustelujen jälkeen. Ajatuksena on se, että meillä olisi tämän alan missioita. Tämä on oikein hyvä esimerkki. Sitten Marias. I think that we have to be reciprocal. Eli Meillä on sen sijaan, että haluamme eh, suojella kaikkea Toki me haluamme suojella ka- kansalaisiamme, mutta parhaiten suojelemme kansalaisiamme pyytämällä vastavuoroisuutta näiden maiden kanssa. Eli jos teen jotain jollekin ja tuo henkilö ei tee sitä minulle, niin silloin ei jatketa tuolla sektorilla sen henkilön kanssa. Eli siis vastavuoroisuus on tärkeää. Ja sitten vielä kooditsekkiä. Kiitokset teille. Minä olin Prahassa ihan hiljattain. Te puhuitte eri asioista, kuten teknisistä ammateista. No, minulla ei nyt ole aikaa käydä kaikkia näitä asioita lävitse, mutta miten me luomme enemmän houkuttelevuutta näille teknisille aloille ja ammateille? Meidän täytyy osoittaa, että tekniset ammantit ovat tärkeitä. Ne ovat määritteleviä koko elämälle. Jos lähtee digitaaliseen sektorille, täytyy työskennellä näiden asioiden kanssa ja täytyy luoda linkit eri alojen välille niin, että mm, tämä on hauskaa. Tämän täytyy olla hauskaa lapsille, houkuttelevaa lapsille, joten täytyy yrittää ohjelmissamme luoda enemmän tämmöistä, niin että tämä olisi houkuttelevampaa. Mutta kuulin siis teitä, toki. Sitten vielä Teresa. En voi vastata iso britannian hallituksen nimissä. Voin vain sanoa, että tämä on hyvin selkeä meidän ehdotuksessamme, että ovi pidetään auki iso britannian suuntaan. Ovi on auki ja se on hyvin selkeästi tässä ehdotuksessa mukana niin että nyt minä vain odotan reaktiota Isosta Britanniasta, koska se, miten olemme tässä suhtautuneet kolmansiin maihin, kuten neuvosto pyysi, Tämä on nyt hyvin selvää ja voimme jatkossakin tehdä yhteistyötä Iso-Britannian kanssa. Kiitokset ja anteeksi puheenjohtaja, että kesti näin kauan. Kiitos oikein paljon. Hieno pitkä puhe, mutta täsmällisiä vastauksia myös. Joten kiitos oikein paljon kaikista näistä vastauksista ja kiitos, että olette valmiina yhteistyöhön. Aina me olemme myös valmiina. Kovasti on tehtävä töitä. Toivon, että työ saadaan päätökseen ja kaikki on näin järjestyksessä. Kiitos. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat. Näette, että siirrymme aiheesta toiseen, mutta kaikki aiheet ovat todella tärkeitä. Hyvät ystävät. Hyvät ystävät. If anybody would... Jos haluaisitte lähteä täältä, eihän se kohteliasta ole näin sanoa, mutta – jos haluatte lähteä, niin pyydän lähtemään mahdollisimman nopeasti. Pahoittelen, että joudun tämän sanomaan, kun meillä muuten loppuu aika. Hyvät ystävät, seuraava kohta esityslistalla keskustelu komission jäsenen Maria Gabrielin kanssa. Hän on vastuussa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta. Tämä on tietenkin osa jäseneltyä vuoropuhelua – Haluamme puhua myös äskettäin hyväksytyistä monivuotisen rahoituskehyksen lainsäädäntöohjelmista. Tämä on tärkeä aihe, aika ei ole paljon. Digiväliohjelma ja melkein Eurooppa-väline. Melkein Eurooppa-välinen digitaalinen osio ja digitaaliohjelmat ovat tietenkin tärkeimpiä aiheita meille. Tietenkin on mahdollista, että avataan keskustelu vielä muista mahdollisista aiheista, mutta haluaisin sanoa, että meillä on melko rajallisesti aikaa, joten pyytäisin hyvät ystävät, että puhutte lyhyesti ja ytimekkäästi. Pyytäisin komission jäsentä aloittamaan alkupuheenvuoronne. Olkaa hyvä. No, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Aivan ensiksi suuret kiitokset tästä mahdollisuudesta käydä jälleen keskustelua tästä aiheesta. Se osoittaa, kuinka tärkeää on jatkaa työtä käsikädessä parlamentin kanssa, erityisesti ITRE-valiokunnan kanssa. Aloitan siis, että tämä nykyhetki on erityisen tärkeä, koska teemme tärkeitä päätöksiä koskien unionin tulevia vuosikymmeniä. Komissio on tehnyt omat ehdotuksensa uutta monivuotista rahoituskehystä varten aika reippaassa tahdissa on kuitenkin selvää, että nämä ehdotukset tuovat muassaan tärkeitä ja tarpeellisia muutoksia Euroopalle. Olemme ehdottaneet modernia budjettia, jossa määritellään unionin prioriteetit ja tässä budjetissa digitaalin puolella on uusi vahvistettu asema, joka näkyy loogisesti budjettimäärärahojen määrän nousulla. Ja meillä on nyt neljä, strategisempia toimia, jotta vastattaisiin tämän alan investointitarpeeseen. Digitaalipuolen investoinnit koskevat kaikkia jäsenvaltioita, kaikkia unionin alueita, koska ainoastaan yhteisen lähestymistavan kautta voidaan tehdä Euroopasta vahvempi ja kilpailukykyisempi. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman parlamentin tukea ja tähän liittyy vetomukseni tänään. Haluaisinkin kertoa teille näkemyksestäni, joka koskee sitä, mitä Euroopan pitäisi tehdä ja vaatia, jotta voitaisiin, jotta voitaisiin vahvistaa muutosta. Kyseessä on tietenkin aikamoinen ponnistus Brexitin yhteyksissä. Se on tärkeää, koska ilman avaininvestointeja Eurooppa ja sen kansalaiset menettävät paljon – Tällä puhutaan ensinnäkin digitaalipuolen tuesta. Tulevassa MFFssä monivuotisessa rahoituskehyksessä siis kyseessä on neljä tärkeää elementtiä. Ensinnäkin uudet euro, digitaalisen Euroopan ohjelmat, digitaalisen tutkimuksen innovoinnin ohjelmat, josta Carlos juuri keskusteli teidän kanssa. Sitten digitaalinen pilari, Verkkojen Eurooppa-ohjelmassa ja sitten media osuus luovan Euroopan osiossa. Ensinnäkin digitaalinen Eurooppa-ohjelma. Olen ylpeä siitä, että nyt ensimmäistä kertaa Euroopan unionin budjetissa ehdotamme ohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaista johtajuutta ja huippuosaamista digitaalisessa murroksessa. Digitaalinen Eurooppa tuo investointeja koskien strategisesta kapasiteettiamme jolla voidaan vahvistaa vahvemman Euroopan kilpailukykyä ja josta kaikki voivat hyötyä. Nämä investoinnit eivät missään tapauksessa ole päällekkäisiä sen kanssa, mitä teemme tutkimuksen innovoinnin puolella, eikä myöskään päällekkäisyyksiä rakennerahastojen yritysinvestointien kanssa. Rakenne on hyvin yksinkertainen. Ajatuksena on antaa Euroopalle tärkeät digitaaliset toimet, jotka vielä puuttuvat, onkin kiireellistä investoida asialliseen teknologiaan ja asettaa digitaalinen murros kansalaisten palvelukseen. Nopeista toimista oli tärkeä sopia. Miksi sitten investoinnit tarvitaan Euroopan budjetista? Vastaus on yksinkertainen voidaan todeta, että markkinavoimat eivät ole pystyneet yksin aloittamaan tarvittavia investointeja, jotta näitä me voi jatkaa tähän tapaan ja näin ollen puutumme tilanteeseen ja paikkaamme markkinoiden toiminnan puutteita niin, että saadaan uudestaan investoinnit virtaamaan digitaaliseen innovointiin. Tiedämme, että kuten Kiina ja Yhdysvallat, muut kilpailijamaat ovat valinneet massiiviset investoinnit tälle alalle. Tiedämme, että jäsenvaltiot yksin eivät ole pystyneet vastaamaan eh, maailmanlaajuisiin eh, kilpailijainvestointeihin. 9 miljardia euroa oli ehdotus budjetissa. Tämä on merkittävä ponnistus nykyisissä budjettikehyksissä, mutta se on kuitenkin vähemmän kuin kilpailijoimme budjetti. Mikäli tätä vielä vähennetään, siitä aiheutuu todellinen vaara, josta voi tulla vahinkoa. Tämä on, summa on siis investointiemme lähtökohta. Luotan kykyymme hyödyntää sen mahdollisimman hyvin ja maksimoida sen vaikutukset sekä eurooppalaisen koordinoinnin kautta kuin myöskin sitä kautta, että annamme näin tällaisen budjetin kautta myönteisen signaalin kansallisen tason julkisille ja yksityisille investoinneille. Digitaalinen Eurooppa-ohjelma vahvistaa strategista eurooppalaista kapasiteettia avainteknologia-aloilla ja se tulee laajentamaan niiden levitystä ja käyttöönottoa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Sen, se tuo, tuo ratkaisevaa tukea tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta ja eurooppalaisen johtajuuden kannalta viidellä olennaisella alalla. Ensinnäkin tekoäly, kyberturvallisuus, pitkälle menevät digitaaliset sovellukset ja yhteentoimivuus ja muut tämän kaltaiset seikat. Meillä on selkeä käsitys, mitä tuloksia tältä odotetaan – Tekoälyn käyttö yksinään on asia, jonka pitäisi tuoda valtavia PKT-lisäyksiä maailmanlaajuisesti, mutta eurooppalaisena haluaisimme ottaa toisen roolin ja hoitaa oman osuutemme eurooppalaisena kyberturvallisuuden osalta. Euroopan pitäisi olla alan johtaja monivuotisen rahoituskehyksen kauden loppuun mennessä. Sitten digitaalinen Euroopan ohjelma antaa meille myös mahdollisuuden kehittää pitkälle menevää digitaalista kapasiteettia. Näiden eri toimien kannalta ilmoitamme, halustamme tehdä Euroopasta yrittäjien ja innovoijien johtaja. Sitten vielä digitaalisesta tutkimuksesta ja euro, horisontaalinen euro, Euroopan horisonttina ohjelmasta 16 miljardia on tässä talousarviona. Tämä on tarpeellinen merkki ja signaali tutkijoillemme ja keksijöillemme niin, että voimme jatkaa digitaalisen tutkimuksen innovoiminnin kärjessä digitaalinen Eurooppa-ohjelma konkreettista tukeaan tutkimukselle ja digitaaliselle innovoinnille niin, että löydään olosuhteet, joissa päästään äh, haasteiden yli. Digitaalisuuden ja teollisuuden puolella halutaan kehittää esimerkiksi tekoälyn tai robotiikan kaltaista teknologiaa. Sitten äh, häiriönsietokyky ja kyberturvallisuuskysymyksissä. Tämähän on hyvin tärkeä asia. Sitten avoin tiede, tässä annetaan tukea elektroniselle infrastruktuurille. Ja sitten innovaation puolella halutaan tukea ja tiivistää vallankumouksellista teknologiaa. Nämä ovat joitakin tavoitteita, joita olemme asettaneet itselleen. Sitten yhteenliitettävyys. Tämä digitaalisen puolen verkkojen Eurooppa on kolmas osa digitaalisuuden tukemista. Uuden sähköisen viestinnän säännöstön kautta. Ja tässä haluaisin kiittää puheenjohtaja Busekia ja esittelijä Castilloa ja muita varjoesittelijöitä. Olemme välittäneet sellaisen viestin, että tarvitsemme keinoja, jotta saadaan lisää yksityisiä investointeja eurooppalaisiin yhteyksiin. Haluaisin todella kiittää teitä poikkeuksellisesta työstänne ja yhteistyöstä. Kun, kun investoinnista puhutaan, niin tiedämme, että investointipuitteet ovat aika laihat, jotta päästään vuoden 2025 tavoitteisiin. Tarvitsemme 155 miljardia euroa lisää, jotta se onnistuu. Arvioimme, että Euroopan talousarviolla voi olla oma roolinsa, erityisesti rajat ylittävässä toiminnassa ja silloin, kun markkinat eivät paikka aukkoja. Siksi tämä eh, digitaalisen verkkojen Euroopan ehdotus keskittyy yhteyksiin, fyysiseen infrastruktuuriin, nopeaa verkkoa varten, ja tämä on digitaalisuuden kehittämisen perusta yritysten digitaalinen murros ja tämän alan modernisointi, kuten AL, liikenne, terveys tai julkinen hallinta ja muut alat, kaikki nämä edellyttävät hyvin korkean nopeuksien yhteyksien luomista. Niiden pitää olla myös taloudellisia ja luotettavia sähköisen viestinnän laajakaista yhteydet ovat hyvin tärkeitä ja tässä on tietenkin korostettava digitaalisen liitettävyyden merkitystä. Meillä on kolme miljardin euron budjetti. Tämä uusi verkkojen Eurooppa tulee tukemaan rajat ylittäviä hankkeita erityisesti, kuten esimerkiksi rajat ylittävien 5G-käyttävien kehittämistä merkittävimpien käyttävien rinnalle Wi-Fi for EU ja gigabitti-hankkeet esimerkiksi sairaaloita ja kouluja varten. Digitaalinen verkkojen Eurooppa tulee edistämään myös sitä, että kotitaloudet päästään, pääsevät laajankaistaan kaistaan ja Invest EU-ohjelmaan tai rakennerahastojen kautta saadaan myös kunnianhimoisempia maksuosuuksia, jotta voidaan välttää digitaalinen pirstoutuminen. Sitten neljäs eh, osa tätä digitaalista tukea koskee mediaa ja luovaa Eurooppaa. Tarkoituksena lisätä tämän alan kilpailukykyä, audiovisuaalialaa voi laajemmin soveltaa digitaaliteknologiaa ja sen huippuosaamista. AV-huippuosaaminen on merkittävä valtti sekä kulttuuristen yhteyksien vahvistamiseen eurooppalaisten välillä kuin myös meidän perusarvojemme levittämistä ajatellen, ajatellen perusarvojamme, yhteisiä arvojamme ja niiden viemistä kolmasin maisiin. Nämä ovat neljä elementtiä, jotka liittyvät tähän uuteen lähestymistapaan, digitaalisiin investointeihin, vuoteen 2028 asti. On tärkeää, että puolustamme alan budjettia ja luotan jälleen kerran teidän tukeenne niin, että Eurooppa saa sen sijaan, jonka se ansoitsee talouden uudistamisessa ja myönteisessä digitalisoinnista, josta koko yhteiskuntamme voi hyötyä. Nyt olen teidän käytettävissänne ja voin huolellisesti kuunnella teidän kantojanne ja, ja kysymyksiänne ja pyrin niihin vastaamaan. Kiitoksia. Thank you very much, madam. Clear speech. Kiitos paljon teille teidän puheestanne. Se oli selkeä alustus. Ei kovin paljon aikaa molempia ohjelmia varten. Digitaalinen Eurooppa ja verkkojen Eurooppa-väline. Tunnemme, että kannamme vastuuta molemmista ohjelmista. Tietenkin tarkoitan tässä verkkojen Eurooppa-välineen digiosiota. Nyt lähdemme keskustelemaan ensin esittelijä Minar, digitaalisen Euroopan ohjelman esittelijä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Madam Commissioner. Kiitos, äh, puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenet, että olette täällä. Digital Europe-ohjelman esittelijänä pidän komission ehdotusta hyvänä ja kuvaatte tämän hyvin positiivisena ja tarvittavana sitoumuksena. Ja minusta tämä on nyt äh, viime hetkellä tässä digitaalisessa kilvassa. Ja kiitän myös komissiota siitä, että se on ollut niin hyvin käytettävissä ja olen vakuuttunut, että meillä tulee olemaan hyvin hedelmällistä keskustelua tulevina viikkoina. 9,2 miljardin, miljardin ohjelma, joka kestäisi alun perin käynnistyisi kolmen vuoden kuluttua. Tässä on asetettu hyvin paljon paineita parlamentille ja kiitos äh, monien yhteyksien äh, komission ja parlamentin kesken, varsinkin teknisellä tasolla, olemme saaneet toteutettua mahdollisimman paljon. Tämä tulee tapahtumaan äh, Itävallan puheenjohtajakauden alla ja Itävaltahan tulee muutenkin pitämään digitaaliosiota yhtenä painopisteenä. Ja kun me puhumme mahdollisuudesta saada aikaan nopeaa lainsäädäntöä, niin toivomme, että komissio käynnistäisi hyvän yhteistyön neuvoston kanssa. Niitä tulevissa toimielinten välisissä neuvottelussa voitaisiin toimia yhteistyön hengessä. Ja kuten puheenjohtajakin jo sanoi, lainsäätäjinä meillä on velvollisuus olla sitoutuneita tähän tehtävään, tehdä yhteistyötä investoijien kanssa tulevista skenaarioista ja myös taata jat- pysyvä ja jatkuva tuki tutkijoille ja opiskelijoille. Kiitos komission, me olemme jo saaneet selvitettyä monia avoimia kysymyksiä, mutta on muutama kysymys vielä, jota ei ole ratkaistu. Ja koskapa kaikkia ehdotuksia ei esitelty samaan aikaan, niin tulee olemaan aikamoinen haaste saada selkeä kuva äh, eri ohjelmien välisestä synergiasta. Sen vuoksi haluaisin ottaa esiin muutamia asioita. Ensin supertietokoneet. Tästä täytyy toimia epäröimättä. Ja näistä Supertietokoneesta yksikään ei kuulu unionille. Top 100 joukossa löydämme 24 EUn toimialuetta, josta yhdeksän kuuluu iso britannian ja iso britannian kohtalohan on vielä auki. Mutta kiitos yksityisten investoijien. Meillä on nyt ehdotus pöydällä liittyen tällaiseen eurooppalaisen yhteisyritykseen, jonka tarkoituksena olisi käynnistää tämä digitaalinen ohjelma, jotta voimme varmistaa eri pilareiden välinen synergia ja koordinaatio eri vastuuvirastojen kesken, niin voimmeko me odottaa sopimusta tästä yhteisyrityksestä ja että se saataisiin nopeasti tähän, liittyen tähän supertietokoneisiin. Sitten toinen kyberturvallisuustavoitteet. Me saamme tietää, että uusi yksikkö olisi tästä vastuussa. Voitteko te, hyvä komission jäsen, jo antaa jonkinnäköisen indikatiivisen aikataulun tälle ehdotukselle? Ja mikä tulee olemaan Enisan rooli tässä uudessa yksikössä? Kolmanneksi äh, keinoäly. Keinoäly on ollut äh, avainelementti jo aikaisemmissakin ohjelmissa, robotiikassa. Ja tässä on ollut myös yksityisen äh, investoinnin komponentti mukana. Ja eurooppalaisissa tutkimuslaitoksissa. Itse asiassa meillä on liikaakin raportteja siitä, jotka osoittavat, että keinoäly olisi valmis äh, bisnekseen jo suurissa yrityksissä, mutta yritykset eivät itse välttämättä ole valmiita. Ja tässä on ollut ongelmia varsinkin pienillä yrityksillä kustannusten suhteen. Sen vuoksi olisikin hyvä, että meillä olisi tällainen verkko, digitaalisia keskuksia, jota kautta sitten PK-yritykset kykenisivät myös saamaan itsellensä näitä keinoälyratkaisuja. Mitä tulee kommunikointiin, niin tässä on tulossa lisää 1,5 miljardin rahoitus Horisont 2020 alaisuudessa ja komissio tulee tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa koordinoidustu ja tästä tullaan sopimaan tämän vuoden loppuun mennessä. Kun eh, digitaalinen eh, Eurooppa käynnistyy 2021, niin nämä olemassa olevat eh, keskukset, tulevatko ne sitten jatkamaan näitä digitaalisia ohjelmisia ja laajentamaan toimivaltaansa esimerkiksi siihen, että vahvistettaisiin digitaalista osaamista. Tämä on tässä yhteydessä minulle tärkein asia. Ja sitten vielä lopuksi digitaalinen Eurooppa-ohjelma. Siinä pyritään saamaan aikaan pääomaa niin, että voidaan maksimoida EUn varojen käyttö. Tavoitteena ei ole korvata kansallisia ponnisteluita eurooppalaisin varoin, vaan saada mukaan myös yksityistä rahoitusta. Ja yksi näistä tavoitteista on kyberturvallisuus, joka on otettava huomioon. Ja meidän on huomioitava myös Ison-Britannian tulevaisuus ja arvioida sitten myös kolmansien maiden luotettavuus, jotka ovat mukana eh, kyberturvallisuusasioissa ja miettiä, että huomioidaanko tämä myös ohjelman muissa eh, osioissa. Joten mielenkiinnolla odotan eh, yhteistyötä komission kanssa, myös varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos oikein paljon esittelijä tästä puheesta. Nyt poliittisten ryhmien edustajat. Kollega Paul Rybich. Niin, minä haluaisin kiittää komission jäsen Gabrielia onnitella siitä, että nyt on näin ratkaisevan tärkeä asia esillä tulevaisuutta ajatellen, jos halutaan, että digimarkkinoista todella tulee tosiasia, olemme voittaneet. Tämä ei ole yksinkertainen asia, koska markkinavoimat ovat epäonnistuneet monilta osin ja epäonnistuvat edelleen, koska politiikka on sallinut monet oligopolit jäsenvaltioissaan. Me olemme nähneet, että televiestintä yritykset ovat menettäneet paljon wifi-yhteyksissä. Kilpailua on tuettu kovasti ja tämä on kehittynyt siksi hyvin niin, että kyse on tosiaalisesti nyt siitä, että on kehitelty myös STOAN eli Euroopan parlamentin ja arvioiva taho. Tällainen mm, putki- ja siilomalli. Tietyt siilot ovat ratkaisevan tärkeitä tässä. Ja niissä tietenkin on reaalimaailma, jota heijastellaan digimaailmassa. Meillä on tärkeää se, että huolehditaan digitaalista intensiteetistä – ja identiteetistä, ehkä SIM-kortin ja sähköpostin kautta, mutta pitäisikö identiteetti, henkilöllisyys turvata SIM-kortilla ja sähköpostilla vai pitäisikö kehitellä jonkinlaisia sellaisia foorumeita, alustoja, jotka antaisivat mahdollisuuden reaalisesti ja digialalla selvittää henkilöllisyys. Sillä toimien lisäksi on 5G, kuitu, kaikki hyväksyntä, päätökset, joita tarvitaan. Tätä alaa on nopeutettava rajat ylittävää infrastruktuuria myös. Ja kysymykseni kuuluisi, miten horisontaalinen yhteistyö Berekin, Aserin ja Enisan ja muiden virastojemme kesken toimii? Onko tässä analysoitu viestintää virastojen kesken? Voidaanko tässä nähdä koneoppimisenkin kautta, miten voitaisiin päästä eteenpäin, jotta voitaisiin nähdä, ketkä eivät viesti kenen kanssa, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että kannustetaan virastoja yhteistyöhön. Communication Europe on tässä keskeisin haasteemme. Kiitos. Kiitos paljon, hyvä kollega. Ja sitten kollega Sorinjo, SED-ryhmän varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Tämä digitaalinen Eurooppa-ohjelma tarjoaa paljon resursseja. Se on hyvä mahdollisuus välttää, että Eurooppa jäisi tässä jälkeen käynnissä olevasta vallankumouksesta. SND-ryhmän varjoesittelijänä tulen tekemään kaikkeni, jotta neuvosto, parlamentti yhdessä voisivat antaa konkreettisia vastauksia kansalaisille. Kahdessa minuutissa on aivan mahdotonta puhua tämän ohjelman kaikista osapuolista, osista, joten nyt keskityn ainoastaan tähän luottamuskysymykseen – 9,2 miljardia euroa. Tämä on aikamoinen summa. On myös tärkeää, että, että kansalaisyhteiskunta, jonka kanssa olemme tekemisissä, luottaa meihin. Toivon, että komission jäsen on läsnä heinäkuun täysistunnossa, jossa puhumme Wifi for EU-hankkeesta. Tämä hanke pakottaa meidät löytämään ratkaisuja. Artikla 8 mukaisesti toivon, että löydämme tavan antaa jatkuvuutta tälle Wi-Fi for Europe-hankkeelle. Eh, Wi-Fi for you too, teille kaikille wifiä. Olisi tärkeää myös eh, saada kaupungit mukaan ja muille tahoille varata uusi ohjelma sitten, kun olemme saaneet kokemusta ensimmäisestä. En tiedä, hyväksyttekö tällaisen haasteen komission jäsen, koska meidän olisi nyt todella saatava kansalaisten luottamus puolellemme. Mitä enemmän luottamusta, sitä arvokkaampia ovat eurot, joita investoimme. Kiitos paljon, hyvä kollega. Edustaja Tosunovski. ECR-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen Itravaliokuntaan. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että ohjelma, jonka te meille esittelitte, on yhteen sopiva sen kanssa, miten minä näen digitaalisen agendan rakennettavan. Ehkäpä yksi esimerkki tästä. Aikaisemmassa tässä parlamentissa minä olin äh, Verkkojen Eurooppa-välineen esittelijä. Me puhuimme ja puhuimme nopeasta internetistä. Ja kun aika sitten kului, niin tämä vain äh, kutistui ja kutustui, koska meillä ei ollut selkeää suuntausta siitä, mihin meidän oli tarkoitus mennä. Tästä puhuttiin kuusi kuukautta ainakin. Ja neljän vuoden tulos ei ole vieläkään oikein selvä. Joten haluaisin sanoa, että tämä nopea internet on iso asia Euroopalle ja se ansaitsee sen tuen, josta te puhuitte. Mutta on tärkeää, että se kulkee selkeästi määriteltyyn suuntaan. Mitä minä myös tuen, olen supertietokoneasian esittelijä. Näen tässä yhden esteen. Minulla on siis kokemukseni tuolta Tsekin tasavallasta, jossa on noin sata supertietokonetta. Meidän tulisi keskittyä niin, jotka me kutsumme osallistumaan. On suuri ongelma käyttää julkista, on vaikea käyttää julkista rahaa oikealla tavalla. Ja aika rientää, joten meidän täytyy nyt nopeuttaa toimintaa. Minulla on yksi kysymys Te mainitsittekin jo, että lainsäädäntö ala on jo helpotettu ja selkeytetty digitaalisektorille, mutta ilman valtavaa yksityistä investointia tämä ei onnistu. Joten kysymys kuuluu, mitä, te, mitä mieltä te olette, mitä meidän Miten meidän tulisi toimia? Ja onnea tälle ohjelmalle. Povic. Dziękuję, Efren. Kiitos oikein paljon. Ja sitten vihreät. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Digitaalisen Euroopan ohjelma on melko hieno tiekartta. Kiitos siitä. Pari kysymystä. Ensinnäkin näemme, että tekoäly ja superlaskenta esitetään siellä ensimmäisenä, mutta osaaminen ja infrastruktuuri vasta sen jälkeen. Miten voidaan kuvitella, että tekoälyä käytetään tehokkaasti, jos on edelleen tyhjiä kohtia verkostoissamme ja on suuria eroja siinä, minkä, kuinka nopeaa yhteyttä kansalaisemme käyttävät. Tämä luo kuilua kansalaisten jär- välille ja hankaloittaa sisämarkkinoita. Nopea laajakaista verkosto, joka kattaa sataprosenttisesti EUn, on yksi tärkeä kohta ihan aluksi. Ja sitten osaamisen kannalta lapset opetetaan avaamaan tietokone, kirjoittamaan asiakirjaa, surffaamaan netissä, mutta miten lapset oppivat erottamaan tiedon sellaisesta, mikä ei ole tietoa varsinaisesti? En usko, että kunnolla on puututtu tähän kysymykseen. Kolmanneksi vähän aikaa sitten esitettiin kyberturvallisuuslainsäädäntöä komission puolelta, mutta EUn viraston varat eivät ole riittäviä tähän tehtävään. Budjetin kaksinkertaistaminen on vain matematiikka, jos ei oikein mitään tuplata – ja lisäksi on ajateltava sitä, miten hakkeroidaan kuluttajien välineitä ja käytetään tätä tietoa kuluttajia vastaan, kansalaisia vastaan. Hakkeroitava yhteiskunta tai talous ei ole hyväksyttävissä. Kiitos. Kiitos paljon, hyvä kollega. Ja sitten edustaja Kappel ENF-ryhmän nimissä. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Ensinnäkin Ommittelisin eh, teitä. Se on hienoa, että digitaalikomission jäsenellä on eh, oma tavallaan linjansa. Se on hienoa, koska 9,2 miljardia, joka teillä on käsit, eh, käytössä ja 78 prosenttia keskitetään kolmelle sektorille, supertietokoneet, keinoäly, tekoäly ja luonnollisesti te tarvitsette myös yksityistä rahoitusta supertietokoneista. Me tiedämme, mitä USA se asiassa tehdään. Ja EU on ihan oikein tukenut kvantumteknologian tutkimista, jolla on sitten taas synergiaetu supertietokoneiden kanssa myös tekoälyn liittyy siihen. Ja tarvitsemme yhteistyötä. Sama koskee myös kyberturvallisuutta, josta kollega puhui. Minusta Enisan budjetti ei tule riittämään kaikkien näiden toimeiden, toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi, joten äh, tässähän on kysymys, miten, miten tullaan toimimaan tässä äh, kansallisten äh, toimintakeskusten kanssa, tuleeko Enisa kantamaan niidenkin vastuun, voisitteko tästä kertoa? Mitä tulee Digital Europe-ohjelmaan, josta on täällä jo puhuttu paljon. Toiseksi tärkein ohjelma digitalisoitumisessa on äh, verkkojen Eurooppa-väline, joka saa kolme lisämiljardia äh, laajakaistan rakentamiseksi. Se on hyvin tärkeää, koska ilman digitaalista infrastruktuuria ei tule olemaan mahdollista äh, toteuttaa 5G-verkkoa ja wifiä koko Euroopalle. Eli koko me tarvitsemme sitä myös tekoälyä varten. Verkkojen Euroopan väline, sitä on korotettu 47 prosentilla, mutta vain se on 7 prosenttia tästä tullaan nyt ottamaan käyttöön kokonaisbudjetista. Eli kun on kysymys toimenpiteistä, jotka tarvitsevat tai nopeampia lupamenettelyitä rajat ylittävässä toiminnassa. Tuletteko te huomioimaan tämä ja tuletteko te ottamaan yhteyttä jäsenvaltioihin, niin että osoitatte, että on tärkeää, että me saamme kattavan verkoston laajakaistaa, jotta Eurooppa pystyy huolehtimaan tehtävistä? Paljon kiitoksia. Virallinen ehdotuksemme Etrovaliokunnasta en, tulevien vuosien budjetiksi oli tietenkin, että Eniselle haluttiin lisävaroja. Tiedämme tämän hyvin. Se oli virallinen ehdotus, josta äänestettiin ITRE-valiokunnassa, joten on hyvin tärkeää, että se otetaan huomioon. Kiitos kollegat. Ja nyt minulla on vielä kaksi kollegaa. Puhujalistalla Edward Martin ja Jeremy Kolitschek. Olkaa hyvä. President, merci madame la commissaire. Puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle tästä esityksestä. Aivan lyhyesti, eh, en ole aivan nyt vielä tässä rauhoitettu, vaikka tämä budjetti on paljon enemmän paljon vähemmän kuin Kiinassa ja Yhdysvalloissa, niin kuitenkin tämä on aikamoinen summa. Ja tekstit, joita valmistelemme koskien kyberturvallisuutta ja ulkomaisien investointien eh, pääsyä, nämä ovat vielä tärkeitä vaatimuksia kyberturvallisuudessa. Kaikki maat eivät ole samalla viivalla, enkä usko, että kaikki pystyvät myöskään saamaan aikaan korkean tason turvallisuutta tällä alalla, vaikka tämä on pienempi budjetti kuin kilpailijoille. Se ei ole kuitenkaan syy tarjolla tätä heille kultalautaselle, kun katsotaan mitä Kiina ja Trumpin välillä tapahtui. Tehän tiedätte hyvin, että Kiina katsoo nyt Euroopan päin ja katsoo, voisivatko he ostaa esimerkiksi digitaalisia yrityksiä hyvin korkeatasoisia yrityksiä. Ei, ei, emme, ei, ei pitäisi käydä niin, että me olemme nyt auttamassa kiinalaisten investointeja tässä. Sitten tästä Wi-Fi for Europe-hankkeesta ymmärsin, että kaikki on nyt jumissa. Ymmärsin, että haluatte nyt lokakuulle uuden hakukierroksen. Mistä on kysymys? Tämä oli vähän amatöörimäinen hanke viimeksi. Ensimmäis, ensimmäiset saivat päältä pois nämä hankkeet aiotteko aloittaa samoilla säännöillä vai teettekö te tästä hieman ammattimaisempaa toimintaa? Kiitos paljon, hyvä kollega. Ja sitten varapuheenjohtaja Kolicek. Haluaisin esittää yhden ainoan kysymyksen. Kuinka saamme aikaan laajakaistan kaikkialle Eurooppaan, ei ainoastaan suurin kaupunkeihin, vaan myös maaseudulle? Kiitoksia. Thank you, Kiitos. Kiitos paljon. Komission jäsen. Eipä muuta. Meidän puoleltamme. Nyt odotamme teidän vastauksianne. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin todella kiittää kaikkia osallistujia täsmällistä kysymyksistä. Aloitan tai ryhmittelee nämä kysymykset. Ensin Linaa, kiitän näistä kysymyksistä. Ne olivat jo varsin perusteellisia. Minäkin olen iloinen jo tulevasta yhteistyöstä, koska tunnen, että täällä tukea kyllä löytyy muiltakin tälle digitaalisen Euroopan ohjelmalle. Toki täällä on kysymyksiä vielä ja täsmennyksiä tarvitaan. Näistä esityksistä, esitetyistä kysymyksistä siis hopeisestakin on kysytty. Haluaisin korostaa, missä määrin olemme päässeet eteenpäin viime vuodenkin aikana. Alussa meillä oli seitsemän jäsenvaltiota mukana, nyt niitä on jo 20. Haluaisimme todella tehdä tästä aloitteesta yhteisen eurooppalaisen aloitteen ja olemme Bulgarian kaudella saamassa työn valmiiksi yhteisyrityshankkeesta ja siksi Otin tämän kysymyksen esille, koska olisi todella hyvin tärkeää, että meillä olisi selkeät hallinnointisäännöt, äänestysoikeutta ja osallistumista varten. Kaikki nämä ovat meillä kyllä hyvin tiedossa. Meille on tärkeää, että ei unohdeta pk-yrityksiä, tien varten. Ei voi olla niin, että HPC jäisi ainoastaan eliittiyleisöä, rajallista yleisöä varten, vaan haluaisimme toimia niin, että kaikki jäsenvaltiot ja pk-yritykset, tutkijamme, kaikki voisivat sitä hyötyä. Siksi eh, Digitaalisen Euroopan ohjelmassa ehdotamme, että investoidaan 2,7 miljardia euroa. Haluaisimme antaa vielä lisää potkua tälle kunnianhimoiselle eurooppalaiselle pyrkimykselle saada aikaan supertietokone vuoteen 2023 mennessä. Ja tämähän vastaa tätä sitoumusta. Tietenkin kyseessä on investoinnit, mutta juuri siksi kiinnitämme niin paljon huomiota nyt näihin sääntöihin, joilla hallinnoidaan tämän Euroopan hankkeen hallinnot. Ja sitten nämä kysymykset, jotka liittyvät digitaalisen innovointikeskuksiin rahoitamme tällä hetkellä hankkeita, joita näissä keskuksissa toteutetaan tulevissa digitaalisen Euroopan ohjelmassa. Ja tämä on poikkeuksellista. Tämä on ensimmäinen hanke, jossa rahoitetaan näiden keskusten perustaminen. Meillä on tärkeää varmistaa, että jokaisessa jäsenvaltiossa olisi toimiva keskus niin, että voimme sitten katsoa, kuinka voimme yhdistää voimamme ja toimia niin, että digitaaliset innovointikeskukset eivät että niiden kautta saadaan jo, myös kaikille alueille vuoteen 2020 mennessä tällaiset keskukset. Tarkoituksena on todella luoda todellinen verkosto innovointikeskuksia ja välttää kaikki päällekkäisyydet ja mahdollistaa muun muassa prekoyrityksille mahdollisuus kokeilla uutta teknologiaa ennen kuin niihin investoidaan. Nyt haluaisinkin käsitellä tärkeää näkökohtaa, johon edustaja Linah viittasi – miten voitaisiin laajentaa digitaalisen osaamisen kattavuutta. Tämä on hyvin tärkeä aihe, koska jos puhutaan siitä, että haluttaisiin digitaalinen innovointikeskus jokaiselle alueelle Euroopassa, tiedämme, että jotta tällaista digitaalista osaamista löytyy, niin myös maantieteellinen läheisyys on tärkeä kansalaisille. Minä omalta osaltani olen tämän kysymyksen esittänyt omalle tiimilleni ja otan hyvin myönteisesti vastaan parlamentin panoksen tähän kysymykseen. Sitten kyberturvallisuutta koskevat kysymykset. Ensinnäkin Enisan rooli on hyvin täsmennetty. On muistettava, että meillä on nyt NIS-direktiivi. Se on ollut olemassa 9. toukokuuta alkaen voimassa. Nyt lähdemme täytäntöön panemaan sitä. Kyseessä on ensimmäinen kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö. Enisan osalta parlamentti työstää tätä asiaa, enkä halua puuttua parlamentin kantaan. Haluaisimme vahvistaa Enisan kykyä sekä operatiivisella tasolla ja myös niin, että viraston resurssit olisivat suurempia sekä budjetti- että henkilöresurssit. Ja kun puhun operatiivisesta kapasiteetista, on syytä muistaa, että ehdotuksessa me olemme antaneet jäsenvaltioille mahdollisuuden pyytää Enisaa auttamaan valtioita tunnustamaan haavoittuvat kohdat ja ja myös pyrkiä auttamaan niiden paikkaamisessa. Enisalla ei varmaan kun tule olemaan sen enempää rooleja kuin mikä sen mandaatissa on määritelty. Mitä sitten tulee viittaukseen uuteen elimeen, emme puhu oikeastaan mitään uudesta elimestä, puhumme vaan siitä, että perustettaisiin tällaisia kapasiteettikeskuksia, niin että voitaisiin korostaa, millaisia investointeja tarvitaan teknologisen puolen vahvistamiseen ja myös inhimillisten resurssien vahvistamisessa. Enisa ehdotuksessa osa viraston henkilökunnasta olisi Brysselissä ihan operatiivisista syistä johtuen niin, että tietojen vaihto sujuisi mahdollisimman ripeään tahtiin. Haluaisin myös puuttua tähän kysymykseen, joka liittyy Enisan ja muiden virastojen yhteistyöhön. Tämähän alkaa nyt. Tätä selkeästi emme ole vielä käsitelleet. Sanan tämä siksi, koska vähän yli kuukausi sitten allekirjoittamme ensimmäistä kertaa yhteisymmärrysmuistion EU, Euroopan Enisan ja Euroopan puolustusviraston kanssa niin, että voimme todella vaihtaa tietoja ja jotta voimme yhdessä rakentaa parempaa kyberturvallisuuden ja häiriösietokykyä. Olen jo puhunut Enisan johtajan kanssa, joka kertautan tämän asian esiin kokouksissa hänen kanssaan uude, uusi teknologia on nyt täällä ja meidän on pyrittävä toimia mahdollisimman nopeasti. Joten tämä kysymys kyllä tulee pysymään mielessäni. Sitten luottamuksesta ja Wi-Fi for Europe-hankkeesta. Nämä liittyvät toisiinsa. Ensinnäkin, mitä tapahtui tälle Wi-Fi for Europe-hankkeelle? On tunnustettava, että olemme menestyksemme uhreja. Emme koskaan ole havainneet, että näin valtavaa kiinnostusta olisi kunnilta tullut eurooppalaista hanketta kohtaan. Todella mahtavasti kaupungit lähtivät liikkeelle. Kuukaudessa saimme 18 000 rekisteröintiä, joten 15. toukokuuta, jolloin hanke lanseerattiin, meillä oli heti 3500 rekisteröintiä ensimmäisessä viidessä sekunnissa, kymmenessä sekunnissa 5000. Ja sillä, siinä kohtaa saimme kolmannelta osapuolelta tiedon että nyt on tekninen ongelma. Ja näin jotkut pystyivätkin rekisteröimään aikaisemmin, kun oli tarkoitus. No, valitettavasti kun kello on 13 Brysselissä, niin se on jo 14 Bulgariassa esimerkiksi. Eli tässä ei mitenkään ole kunnilla mitään syytä, eikä eivätkä he edes tienneet siitä, mutta jotkut pystyivät kuitenkin rekisteröitymään jo ennen virallista hetkeä ja toiset vasta sen jälkeen. No meillä oli kuitenkin tämä periaate, että järjestyksessä otetaan nämä rekisteröinnit ja arvioimme, että, että nyt tätä peri, periaatetta ei voitu kunnioittaa, olosuhteet eivät olleet asialliset. Siksi päätimme, että, että kokonaan kumosimme tämän ensimmäisen rekisteröintihankkeen olemme sitoutuneet siihen, että, että tämä menettely ei kuitenkaan jää jälkeen alkuperäisestä aikataulusta. Jos nyt ne odotettaisiin, menettely, niin kuin se oli tarkoitus 15. 5. niin ensimmäiset tuhat hakijaa, niin heidän olisi pitänyt saada syyskuussa ilmoitus. Pidämme tästä kiinni ja haluaisimme syksyllä tämän uuden hankkeen aloittaa ja haluaisin rauhoitella kuntia, jotka ovat jo rekisteröityneet, että ei tarvitse rekisteröityä uudelleen, vaan se on jo hoidettu. Syksyllä vain pyydetään, että painetaan nappulaa ja jätetään oma hakemus. Teemme tiimimme kanssa rankasti työtä niin, ettei tämä onnettomuus satu uudelleen. Ja kun sen näin kerran pääsi käymään, niin pidämme tehtävänämme sitä, että meillä pitää olla – enemmän keinoja käytettävissä, enemmän resursseja, niin että voidaan ottaa enemmän kuntia mukaan. Tästä pidämme kiinni. Ja tietenkin voitte luottaa tukeeni niin, että saamme tällaisen Wi-Fi versio kakkosen ja pidämme huolen siitä, että nyt se onnistuu. En sitä tätä, että mitenkään kätkeä, että tämä oli minulla aika kova paikka, koska kyseessä oli symbolinen hanke. Omalta osaltani haluaisin, että syyskuussa meillä olisi enemmän kuntia mukana, jotka saavat tämän, tämän voucherin. Näin saadaan aikaan hanke, jonka kautta voimme osoittaa, että tämä saadaan kyllä toimimaan. Joten tässä asiassa voitte todella tuot, luottaa tukeeni. Myös henkilökohtaisesti olen todella pahoillani siitä, että näin tässä pääsi käymään, mutta olemme todella hyvin motivoituneita ja teemme työtä sen eteen, ettei näin elää uudestaan käy. Sitten nämä digitaali äh, kyvyt ja kapasiteetti, tietotaito. Digitaali Eurooppa äh, äh, hankkeessa meillä on 700 000 miljoonaa. Meillä on merkittävä budjetti tätä varten. Meillä on, mer- meillä on vuoteen 2020 mennessä 5,5 miljoonaa IT-henkilöä liian vähän tulossa, mutta ei tietenkään tällä ei hankkeilla yksin voida näihin puutteisiin vastata ja pyrimmekin nyt toimimaan johdonmukaisesti ja yhteistyössä muiden komissaarien kanssa. Erityisesti Erasmus Plus-ohjelma on tärkeä, digitaalinen koulutustoimintaohjelma on myös tärkeä. Tässä kuussa, kesäkuussa aloitamme pilottihankkeemme digitaaliset mahdollisuudet ja haluaisimme tarjota mahdollisuuden 5-10 000 opiskelijalle tehdä rajat ylittäviä harjoittelukausia, neljän, viiden kuukauden pituisia. Meillä on alustallamme jo yli 450 tarjousta yrityksiltä. Ja olisin oikein iloinen siitä, että omissa maissanne ja vaalipiireissänne levittäisitte tietoa tästä aloitteesta. Haluaisimme todella mukaan sellaisia opiskelijoita, jotka eivät ole mitään IT-spesialisteja, vaan myös humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä niin, että saadaan kon- konkreettista perspektiiviä, tekoälyä, lohkoketjuja ja webisuunnittelua ja muuta tällaista varten. Sitten digitaalisen koulutuksen toimintaohjelman kannalta siinäkin meillä on Wi-Fi for you kouluja varten. Meillä on ohjelmia myös koulut, opettajien varten – vähän liian usein keskitytään nuoriin. Yli 25 prosenttia oppilaista sanoo, että he eivät luota opettajiinsa, koska opettajilla ei ole uusi teknologia ihan hallussa. Siksi haluamme puuttua tähän ja tehdä työtä koordinoidusti muiden komissarien kanssa omalta osaltamme digitaalinen Eurooppa-ohjelmassa. Tämä ei ole mikään syrjässä oleva sivuseikka, emme ole mitenkään asettelleet tekoälyä ja näitä kapasiteetteja ja, ja supertietokoneita ja muita laittaneet järjestelmään, vaan meillä ne viisi, viisi alaa, joiden osalta on mentävä eteenpäin Euroopassa samanaikaisesti. Ne eivät ole siis missään tärkeysjärjestyksessä. Meillä on siis nämä strategiset valinnat. Sitten infrastruktuuri, digitaalialalle ja nopeammat menettelyt. En nyt voisi tässä vaiheessa tähän sitoutua, mutta työtä tulemme tekemään tämän parissa. Sitten yksityis investoinnit maaseudulla kaupungeissa. Meillähän on verkkojen Eurooppa, mutta 1-3 miljardin lisäykset budjetissa, jos se kunnolla voitet, käytetään, niin saadaan joitakin tärkeitä alueita mukaan, mutta sitten tämä uusi sähköistä viestintää koskeva säännöstö. Mehän tiedämme, että investoinnit yksityisellä puolella edellyttävät oikeudellista varmuutta, ja investointivarmuutta, ja tähän olemme pyrkineetkin tämän uuden sähköisen viestinnän säännöstön kautta, ja pyrimme saada aikaan tällaisia yhteisöinvestointitoimia ja muita toimia, joilla rohkaistaan investointeihin. Näin me pyrimme hahmottelemaan tulevaisuutta. Minun mielestäni tämä on paras tasapaino, jonka saatamme löytää Euroopan parlamentin ja neuvoston ja alkuperäisen komission tekstin välillä. Sitten vielä lyhyesti tekoälystä. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Tekoälystrategiastamme. Meillä on kolme ulottuvuutta, jotka ovat kaikki meille yhtä tärkeitä. Ensinnäkin on vahvistettava teknologista teollista kapasiteettia. Tämä edellyttää investointeja. Tavoitteemme on selvä. Vuoteen 2020 mennessä puolitoista miljardia euroa yksityisen ja julkisen investointien kautta saataisiin 20 miljardia vuoteen 2020 asti. 20 miljardia vuosittain on tavoite tulevalla vuosikymmenellä tulevaa kautta varten. Sitten toinen tärkeä osa-alue koskien tekoälystrategiaa koskee sitä, että puututaan sosiotaloudellisiin kysymyksiin, kuten vaikutus työmarkkinoihin ja, mm, ja osaamiskysymykset. Tässä meillä on myös digitaalinen innovaatiokeskukset ja sitten tämä blueprint-mekanismi, jonka kautta voidaan tehdä alakohtaisia nopeita pyyntöjä. Ja sitten kolmas ulottuvuus tässä strategiassamme, tekoälystrategiassa. Kyseessä on todella se, että puututaan eettisiin kysymyksiin ja oikeudellisiin kysymyksiin. Tämä toki Euroopan tasolla lisää arvoa. Euroopan parlamentissa ollaan jo pitkällä. Meillä on Delvo ja Delvo, edustaja Delvoon mietintö. Ja nyt meillä on korkeatasolla asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu ensi viikolla. 52 asiantuntijaa on valittu tähän ryhmään. Nyt ensimmäistä kertaa olemme perustaneet työryhmän, jossa on jäsenvaltioiden edustajia mukana Ennen kuin tulin tänne, kävin heidän kanssaan keskustelemassa ja oli aivan selvää, että kun tänä päivänä puhutaan tekoälystä, niin se on toki valtava mahdollisuus, mutta samaan aikaan on huomioitava se, että kansalaiset pelkäävät menettävänsä työpaikkansa, että luottamusta ei vielä tähän ole, joten on puututtava näihin asioihin. Osaaminen, digitaaliset innovointikeskukset, pk-yritykset, Ja sitten tekno, tekoäly on demand-alusta, miten se nyt millään kielellä sanotaankaan, mutta kun englanniksi haluamme siis tällaisen alustan, jossa voidaan keskustella aiheesta ja, ja voidaan myös käyttää algoritmeja. Tällaisia eri asioita on nyt mukana. On todettava, että tekoälyn osalta liikevoima on nyt suurta. Yhdessä parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa olemme yhtä mieltä, kun toteamme, että tämä on mahdollisuus Euroopalle saada johtoasema takaisin – mutta haluaisimme ottaa tällaisen eurooppalaisen lähestymistavan, että sosiotaloudellinen osaamispuoli ja eettiset kysymykset ovat kaikki mukana. Ja haluaisin kiittää siitä, että edustaja Lennart jatkaa yhteistyötä tässä asiassa teidän muiden kanssa. No niin, en tiedä onnistunko tässä nyt mahdollisesti vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Toivon, että paljon ei jäänyt paitsi vielä viimeinen kysymys kyberturvallisuudesta vielä sertifioinnista. Tässä luotamme parlamenttiin. Siellä on työ pääsemässä päätökseen. Ehdotuksemme koski vapaaehtoista perustaa. Ja kun puhutaan verkkoturvallisuudesta, emme jätä kaikkia jäsenvaltioiden käsiin. Tästä syystä meillä on hyvin täsmällinen rooli Enisa-virastolle. Meillä on sertifiointijärjestelmä, jota ehdotamme ensimmäistä kertaa – teollisuus ja jäsenvaltiot molemmat roolinsa. Ja kun puhutaan kyberturvallisuudesta ja sietokyvystä jäsenvaltioissa, henkilökohtaisesti odotan, e, että näen, että jäsenvaltiot näyttävät, miten ne tämän koordinointimekanismi no, hoitavat, jos tulee laajamittainen hyökkäys, kuinka se onnistuu ja kuinka se tulee toimiva. Eteenpäin on päästy paljon, mutta haluaisin vielä puhua siitä, että meillä olisi tällaisia osaamiskeskuksia jäsenvaltioissa ja huippuosaamisen keskus täällä Brysselissä. Tällä alalla niitä voitaisiin todella investoida osaamiseen osaamiseen, asiantuntemukseen ja käytäntöön saataisiin leviämään, niin voitaisiin työstää vielä enemmän ennaltaehkäisyä ja häiriönsietokykyä, eikä niin, että, että aina hyvin kielteisissä tilanteissa äkkiä vain reagoitaisiin jo tapahtuneeseen. Toivon, että nyt pystyin vastaamaan suurimpaan osan kysymyksistä ja suuret kiitokset. Very much, madam. Kiitos paljon, arvoisa komission jäsen. Loistavaa. Meillä ei ole paljon aikaa, mutta saimme hyvin täsmälliset vastaukset. Kiitos oikein paljon. Me luotamme tulevaisuudessa yhteistyöhön. Työtä on edessämme paljon. Hyvät ystävät, huomenna äänestetään Itrivaliokunnassa kello 10. Kiitos oikein paljon. Nähdään huomenna kymmeneltä. Toivon, että kaikki tulevat paikalle.